Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten die Sitz. Hyvää huomenta. Aloitamme kokouksen. Eli siirrymme heti esityslistan kohtaan yksi. Esityslistan hyväksyminen. Ja tässä on tiedotusasia. Eli kohta 18. Eli Rossin lausunto. Ja tätä käsitellään huomenna iltapäivällä heti ensimmäisenä, koska muuten emme ehdi sitä käsittelemään. Eli esityslista on hyväksytty. Sitten kohta kaksi. Tulkkausta on taas kaikilla kielillä paitsi viroksi. Sitten toinen ilmoitus. Polttoaineen laatudirektiivi komitologiamenettelyssä enemmistöä ei saatu aikaan. Ja ehdotus on, että 120 äänesti vastaan ja noin 90 puolesta. Eli nyt sitten olemme jännittyneitä sen suhteen, mitä komissio ehdottaa seuraavaksi. Huomenna iltapäivällä VDR-tiimi tulee tänne ja 8. maaliskuuta European Water Challenge. Meillä on silloin työpaja 8. maaliskuuta puoli kymmeneltä ASP 5G3 salissa. Ja sitten toinen työpaja 20. maaliskuuta 2012 kerro 10 ASP 3G2. Ja kyse on eurooppalaisesta panttijärjestelmästä. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 19.20. joulukuuta. Kukaan ei sitä vastusta, eli se on hyväksytty. Ja sitten voimme jo siirtyä esityslistan kohtaan neljä. Schlüterin mietintö. Tänään puhutaan kalastuksesta aamupäivällä. Ja kysehän on Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksen monivuotinen suunnitelma. Eli Schlüter saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos ja ajattelin puhua tänään ruotsia. Lohi on äh, kala, jolla on historia. Kun teollisuus lähti käyntiin minun kotimaassani 1800-luvun puolivälissä, niin äh, työläisten äh, sopimuksessa sanottiin, että heidän ei tarvitse syödä lohta useammin kuin kuusi päivää viikossa – koska alkuperäinen kalakanta oli niin korkea, niin lohi oli se ainoa liha, mitä oli olemassa. Tänään tilanne on toinen. Useimmissa joissa Itämeren ympärillä lohi on joko kadonnut täysin tai uhanalainen. Ja tosiasia on, että 90 prosenttia villilohesta syntyy näissä Pohjois-Ruotsin ja Suomen kahdessa joessa. Nämä kaksi jokea ovat perusta koko villilohikannalle. Se, mitä me olemme nyt näinä vuosina tehneet, on eh, sen lisäksi, että on tuhottu ympäristöä, aiheutettu sairauksia, niin on rakennettu myös vesivoimalinta, joilla on omat etunsa, mutta haittana on se, että lohi ei voi lisääntyä niin kuin aikaisemmin joissa. Joten on ympäristösyitä ja sitten on vesivoimala syitä, miksi nämä kalakannat ovat kadonneet. Ja me olemme nyt sitten määränneet näille voimaloiden omistajille, että niiden täytyy istuttaa lohenpoikia, lohenpoikasia. Mutta lohen geneettinen kanta on hyvin monimuotoinen, eli jokaisella joella on oma geneettinen kantansa. Joten eh, esimerkiksi nyt eh, tämä istutettu lohikanta ei ole kovin elinkelpoinen, se kasvaa niin nopeasti. Ja se mitä nyt on oikeastaan tehty on, että kalastetaan tämä lohi avomerellä ja siellä tämä villilohi ja istutettu lohi sekaantuvat. Ja istutettua lohta eh, on eh, niillä on vaikeaa lisääntyä, koska niiden on vaikea palata sinne alkuperäiseen paikkaan lisääntymään, joten villilohella on paljon parempi lisääntymispotentiaali. Mutta avomerellä nämä kannat sekaantuvat ja lopputuloksena on se, että me emme tiedä, että jos me kalastamme lohia tästä kahdesta elinkelpoisesta kannasta vai tulevatko nämä lohet näistä äh, katoamisuhanalaisena olevista kannoista. Ja tällaista eroa, niitä ei voi erottaa. Ja sen vuoksi minä ehdotankin tässä minun lausunnossani, että me pikkuhiljaa lopettaisimme lohen kalastuksen avomerellä, koska onhan täysin absurdia, että kun me istutamme lohta. Me siis viljelemme lohta Itämeri viljelyalueena. Me istutamme sen jokeen ja sitten se tulee tuonne mereen ja sitten kalastusalukset sitten metsästävät niitä pitkin meriä. No, se on minusta hyvin tehoton tapa kalastaa istutettua lohta. Sen vuoksi olisi kohtuullisempaa, että tämä lohi kalastetaan lähempänä niitä jokia, joista ne tulevat. Silloin meillä on suurempi mahdollisuus lopettaa kalastus niillä kalakannoilla, jotka ovat uhanalaisena, ja sitten voimme kalastaa niitä kantoja, joita on paljon, ja silloin me myös tiedämme, mistä niitä kalastetaan ja tiedämme helpommin, onko kala istutettu vai villi. Ja minä ehdotan tähän hyvin pitkää ylimenokautta, koska kyllähän minä nyt ymmärrän, että jos se vähennetään kalastusta, niin se koskee jäsenvaltioita eri tavalla. Mutta tämä on ainoa tapa käynnistää, aloittaa tällainen kuntoutusohjelma villilohelle, koska villilohi on se, joka on elinvoimainen ja kelpoinen. Ja niissä tilanteissa, kun yhä vielä istutetaan lohta, niin käytetään sellaista geneettistä variaatiota, joka on hyvin mahdollisimman lähellä sitä lohikantaa siinä joessa, johon se istutetaan. Eli meidän täytyy lopettaa tämä tällainen halpakalan istutus. Meidän täytyy käyttää voimavarojamme tehokkaammin. Eli tämä on itse asiassa se pääajatus tässä lausunnossa. Toinen lausunto, joka on tärkeä, on se, että saisimme parempaa raportointia. On arvioitu, että noin puolet lohesta, jota äh, kalastetaan, niin sitä ei tehdä ilmoitusta joka tarkoittaa sitä, että kaikki nämä kiintiöt ja, ja saalissuunnitelmat eivät toimi. Urheilukalastus per äh, lohi on taloudellisesti hyvin äh, mielekästä. Mutta siitä huolimatta meidän täytyy tietää, mitä kalastetaan. Urheilukalastus on noin yksi neljäsosa kaikesta lohesta, mitä kalastetaan. Ja meidän pitäisi saada paremmat ilmoitukset näistä, niitä pitää valvoa paremmin, enemmän pistokokeita, ja että se myös lasketaan pois tästä kansallisesta kiintiöstä niin, että saamme paremman kokonaiskuvan siitä, mitä kalastetaan. Joten pidän komission ehdotusta hyvänä. Olen tehnyt muutaman muutosehdotuksen, mutta itse perusajatus siitä, että äh, lohen äh, istuttaminen jokiin ja sitten se kalastetaan äh, avomäreltä villinä lohena, se on tehotonta. Me emme auta lohikantaa, koska silloin me kalastamme tätä villilohta, jolla olisi ollut mahdollisuus elpyä. Kiitos. Karl Schlüter. Kiitoksia. Seuraavaksi Fjellner, sitten Palakis ja sen jälkeen Manner ja sitten Anna Rosbach EKRstä ja Pereira. Eli ensimmäisenä Fjellner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset paljon Schlüterille ennen kaikkea kysymys siitä, että kiellettäisiin lohen kalastus avomerellä. Minä kyllä käyttäisin hieman aikaa, jotta voitaisiin tutkia tätä ajatusta perin pohjin, koska kuten itse sanot, niin tämä on kovin pitkälle menevä toimenpide itse asiassa. Ja toki on mahdollista, että se on ainoa toimenpide, mutta ennen kuin me nyt tässä ja nyt otamme kantaa tähän, tarvitsemme aikaa. Minusta tuntuu, että haaste, kun katsotaan Itämeren lohenkalastusta, niin tuntuu siltä, että tilanne on hyvin erilainen, koska Karl, ihan kuten sinäkin sanoit, niin on, meressä on geneettisesti hyvin erilaisia kantoja. Olen lukenut ää, äh, äh, Riikan äh, alueen ongelmista kahden olemassa olevan villilohikannan kannalta. Joten meillä pitäisi olla tavallaan oma suunnitelma jokaiselle geneettiselle kannalle mieluummin kuin, että olisi yksi ö, yhteinen säätely kaikille kannoille. Ja tämäkin herättää tiettyjä kysymyksiä siitä, miten esimerkiksi tulisiko avomerikalastus koskea koko Itämerta. Sehän oikeastaan liittyy siitä, millä tavalla nämä lohikannat vaeltavat Itämeressä. Sen lisäksi uskon, että olet ihan oikeassa, mitä tulee näihin ilmoittamattomiin saaliisiin. Useinhan urheilukalastus on se, jota voidaan oikeastaan pitää taloudellisesti kaikkein arvoikkaimpana kalastuksena suhteessa joka kalastettuun tonniin, niin urheilukalastuksessa tämä tulo on kaikkein suurin, nimenomaan lohen kalastuksessa. Ja erittäin suuri osa tästä äh, kalastuksesta on virkistyskalastusta. Ja tämä johtuu hyvin paljon siitä, että nämä urheilukalastajat haluavat kalastaa lohta ja sitten näitä ei ilmoiteta. Joten äh, ehkäpä tämä voisi olla yksi osa tätä ratkaisua niin, että kun on kysymys erityisistä lohikannoista ja geneettisistä vaihteluista, niin siinä tämä urheilukalastus on ehkäpä ongelma. Ja minusta on hyvin vaikea käsitellä tätä lausuntoa juuri sen takia, että, että komission ehdotuksessa lähdetään siitä, että olisi yksi ratkaisu kaikille kannoille, vaikka pitäisikin olla useita ratkaisuja eri kannoille. Ja sitten toisaalta pitäisi olla tiukka urheilukalastuksen suhteen ja toisaalta taas sitten ei. No, mutta minä menen nyt pohjaan asti tässä asiassa ja palaan tähän varsinkin urheilukalastuksen kannalta. Vielen Dank, Christopher Fjellner. Kiitoksia sitten SND-ryhmästä Palakis. Also on behalf of the SND, SD-ryhmän nimissä haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission ehdotuksen monivuotisesta suunnitelmasta Itämeren lohikannalle ja sen elvyttämiseksi. Ehdotus aiheuttaisi huomattavia muutoksia ähm, kalakannalle lohikantojen hallinnointiin ja auttaisi jäsenvaltioita hoitamaan kalakantojaan kestävällä tavalla ja varmistamaan geneettisen puolen ja monimuotoisuuden. Kiitäisin esittelijä hänen tarkistuksistaan ja olen samaa mieltä monistakin niistä. Kuitenkin minä hiukan epäilen tätä, että astettain luovuttaisiin kalastuksesta offshore-alueilla. Tämä vaikuttaisi valtavasti kalatalouteen joissakin jäsenvaltioissa, myös Itämeren valtioissa. Tämän takia aion tehdä tarkistuksen, jossa puhutaan lohen ekologisesta elpymisestä ja ympäristötarpeista. Niiden pitää olla tasapainossa taloudellisten seikkojen kanssa. Välttämättä hoitotoimet täytyy ottaa käyttöön niin, että Itämeren lohikalastus jatkossakin luo työpaikkoja, tulo, elinkeinomahdollisuuksia tuleviksi vuosiksi kalastusyhteisöille. Saaliten vähentämistä pitäisi neuvotella ja sopia näistä kalastajien kanssa. Näin voidaan lisätä siinä, että onnistunut tavalla voidaan vähentää tätä kalastusta, jotta saavutettaisiin kestävää kalastusta, luottoa, luottamusta virusryhmien välillä. Tätä kaikkea pitäisi parantaa. Kiitoksia. Vielen dank. Kiitoksia. Ja seuraavaksi liberaaleista Manner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille erinomaisesta ja seikkaperäistä ja selkeästä alustuksesta tähän asiaan. Niin kuin on todettu monen otteeseen, niin Itämeren lohikannat, luonnonlohikannat ovat todellakin hälyttävällä tasolla, niin kuin raportööri mainitsi. Ja myös kansainvälinen merentutkimuslaitos ja esimerkiksi Itämeren suojelukomissio ovat olleet erittäin huolestuneita tästä kannasta ja ottaneet hyvin vahvasti tähän asiaan myös, myös kantaa. Myös lohipoikasten elojänti meressä on laskenut hyvin merkittävästi, se on pysty osoittamaan selkeästi. Ja tämä toki vaikuttaa myös hyvin vahvasti sitten tulevien vuosien näihin lohikantoihin. Ja mielestäni tämä on jo selkeä osoitus siitä, että Itämeren lohipolitiikka ei ole viime vuosina toiminut ja me sen takia tarvitsemme tähän lisää toimia. Sen vuoksi tämä komission esitys on todella kaivattu ja hyvä. Me tarvitsemme tehokkaampaa lohipolitiikkaa näiden lohikantojemme pelastamiseksi. Haluan kiittää raportööri Karl Slyteriä tästä erinomaisesta raportista Raportööri ehdottaa tässä raportissaan komission esitystä vielä pidemmälle meneviä toimia, ja mielestäni näistä on erittäin hyvä aloittaa keskustelu. Itse näen erityisen ongelmallisena tämän sekakantakalastuksen varsinkin Itämeren pääaltaalla, koska merellä eri jokien kantoja ei voida erottaa toisistaan ja näin ollen tämä sekakantakalastus monta kertaa kohdistuu myös erittäin heikkoihin lohikantoihin, niin kuin raportöörikin mainitsi tuossa alustuksessaan. Mielestäni pitäisi pyrkiä siihen, että, että pääsimme vain tähän kantakohtaiseen kalastukseen nimenomaan jokisuissa ja joissa, eikä, eikä sekakantakalastukseen avomerellä. Mielestäni tässä tapauksessa näillä kalakantojen rajoittamisella voidaan parhaiten vaikuttaa näihin lohikantojen tilan elpymiseen, mutta toki me tarvitsemme näitä pitkiä siirtymäaikoja, mitä raportöörikin tässä näissä muutosesityksissään ehdottaa, etteivät nämä rajoitukset liikaa kohdistuisi sitten elinkeinoihin. Se, minkä itse näen kaikkein ongelmallisena ehkä näissä raportöörin kannanotoissa liittyy näihin istutuksiin. Tämä istusten kieltäminen ei ole kovin yksinkertainen asia ja mielestäni tätä ehdotusta on vielä tarkasteltava harkiten, koska liian äkkinäinen istutusten rajoittaminen voi olla haitallista. Esimerkiksi voimalayhtiöiden velvoiteistutuksia korvia toimenpiteitä pitää vielä kehittää entisestään ennen kuin näin pitkälle voidaan mennä. Mutta kuten sanottu, niin pystyn hyvin tukemaan näitä raportöörin muutosesityksiä. Mielestäni ne ovat aivan oikeansuuntaisia. Vielen Dank, Frau Kollegin Manner. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Rosbach. Danke, Vorsitzender. I do in English. I'm also coming from... Kiitoksia. Minäkin tulen kalastusvaltiosta Itämeren alueelta ja olen huolissani näistä kalakannoista ja siitä, miten tulevaisuudessa merikalastuksen käy. Se voi tuhota paikallisia yhteisöjä, mikäli Itämerellä ei voi kalastaa tai pyytää lohta, joten en ole esittelen kanssa samaa mieltä. Itämeren ympärillä on monia maita ja on mahdotonta lakata kalastamasta näillä vesillä, eli nyt tähän täytyy paneutua syvemmin, mutta en usko, että tästä nyt päästään yksimielisyyteen. Mutta tietenkään meidän ei pidä pyytää lohia ennen kuin on pyyntikausi, eli silloin kun niillä on vielä kutukausi, silloin ei saa pyytää lohta. Mutta tämän lisäksi meistä on erittäin tärkeää, ja siis olemme samaa mieltä esitellen kanssa tästä ilmoittamattomasta kalastuksesta, koska se on suuri ongelma. Itse tulen perheestä, joka myöskin harrastaa urheilukalastusta, joten on hyvä, että voisimme keskittyä näihin kysymyksiin. Ja sama koskee näitä virheellisiä ilmoituksia pyyn näistä saalista. Tämä heikentää niitä ponnistuksia, joita nyt yritetään tehdä kalakantojen hyväksi. Ja myöskin ei-kaupallinen kalastus pitää ottaa mukaan. Eli valtaosa siitä, mitä tässä mietinnössä on, olen siitä samaa mieltä, mutta ehdottomasti emme ole samaa mieltä siitä, etteikö voisi pyytää lohta Itämeren alueella. Kiitos. Vielen Dank, Anna Rospa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Satu Hassi. Kiitos puheenjohtaja. Ja äh, kiitoksia Karl Slyterille erittäin hyvästä äh, raporttiehdotuksesta – Äh, on mielestäni hyvin tärkeä äh, raportöörin esittämä pointti, että äh, istutetun lohen merikalastus on erittäin tehoton tapa pyytää viljeltyä kalaa. Raportöörin lisäksi myös Riikka Manner otti esille sen, että me itse asiassa ei ole olemassa Itämeren yhteistä lohikantaa, vaan kunkin joen omat jokikohtaiset kalakannat. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä pointti ja se on luonnontieteellinen tosiasia. Ja tämän pohjalta pitäisi todellakin päästä jokikohtaiseen kantojen suojeluun. Enkä todellakaan ymmärrä mitään muuta loogista tapaa kuin sen, että kalastus painotettaisiin jokiin avomeren sijasta. Pointti, jota en ole huomannut kollegojen vielä maininneen, on se, että meillä on entisiä lohijokia, jotka voisivat potentiaalisesti palata suuriksi lohijoiksi jotka ovat eh, vesivoimalaitosten patojen sulkemia. Esimerkiksi Suomen suurin kemijoki eh, nimeltä Kemijoki on uskoakseni aika, aikaisemmin ollut varmaan Itämeren tärkein lohijoki, kunnes se toisen maailmansodan jälkeen eh, kokonaan suljettiin vaelluskalalta vesivoimalaitospadolla. Tämä on mielestäni suuri häpeä, että tällainen on vielä mahdollista. Ei ole ehkä EUn kalastuspolitiikan kautta mahdollista korjata tätä tilannetta, mutta kuitenkin haluan sen mainita, koska haluan, että olemme tietoisia siitä, että myös toimenpiteillä, joilla mahdollistetaan vaelluskalojen kulku niissä joissa, jotka tällä hetkellä ovat kaloilta suljettuja, niin se olisi tärkeää. Ja voimalaitosyhtiöitä pitäisi kerta kaikkiaan velvoittaa rakentamaan kaloille kulkutiet. Tietenkään joista, joissa alkuperäinen kanta on kuollut sukupuuttoon, ei sitä alkuperäistä kantaa saada, mutta kuitenkin on olema, olemassa lähellä sijaitsevia jokia, joissa on luonnon lohikanta. Mitä tulee sitten elinkeinoon, merikalastukseen, ymmärrän erittäin hyvin eh, siitä esitetyt pointit, mutta kyllä jokainen ymmärtää, että jos me jokikohtaisten kantojen eh, suojelulla ja elvyttämisellä saamme eh, merkittävästi palautettua Itämereen sen koko lohiaarretta, tulee aikanaan myös päivä, jolloin merikalastuksen mahdollisuudet palaavat lähemmäs sitä, mitä ne ovat joskus olleet. Kiitoksia. Puhelista on nyt suljettu. Ja sitten komission edustaja Kadamun Tesi voisi käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Um, oui, bonjour. Um... Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle tästä erinomaisesta mietinnöstä. Sanoisin, että se menee ihan siihen suuntaan, johon mekin halusimme edetä. Eli tässä on suunnitelma, jonka avulla halutaan säilyttää kalakantoja – Ja tämä mahdollistaa, että näitä kantoja voidaan hallinnoida kestävällä tavalla. Eli olemme samaa mieltä valtaosasta tarkistuksista, joita on esitetty. No, kun me teimme ehdotustamme, me olimme myöskin ottaneet huomioon kaikkein tärkeimmät elementit, joita olemme saaneet käyttöömme tutkijoilta, asiantuntijoilta. Ja nämä elementit, jotka jo mainittiin, eli tietyt taloudelliset vaikutukset. Eli todellakin esittelijä menee vähän pidemmälle kuin komission ehdotuksissa, erityisesti mitä tulee näihin tavoitteisiin mutta me olemme seuranneet tutkijoiden lausuntoja. Mitä tulee tähän virkistyskalastukseen? No, siihenkin on ehdotettu toimenpiteitä, jotka liittyvät valvontaan ja joiden tarkoituksena ennen kaikkea oli katsoa, millaisesta kalastuksesta koituu taloudellista hyötyä – Eli no tietysti kaikki ehdotukset, jotka menevät pidemmälle ja joiden tarkoituksena on taata parempi valvonta, myöskin virkistyskalastuksen osalta saa meiltä kyllä tukea. Ja meidän ehdotuksessamme yritimme ottaa huomioon kaikki keskeiset elementit, jotta voimme varmistaa sen, että kalakannat säilyvät ja että niitä kalastetaan kestävällä tavalla. Ja otimme huomioon myöskin keskeisiä tietoja, joita olimme saaneet käyttöömme tutkijoilta – ja olemme yrittäneet rajoittaa mahdollisuuksien mukaan taloudellisia vaikutuksia, joita tietyillä ehdotuksilla saattaa olla. Eli yleisesti ottaen tässä olivat komission kommentit. Dank, Frau. Kiitoksia Montesi. Ja lopuksi sitten esittelijä Schlüter saa puheenvuoron. Joo. Ja tackar också. Minä kiitän myös komissiota, koska me kuljemme samaan suuntaan. Minä menen ehkäpä hieman pitemmälle omissa ehdotuksissani kuin te, mutta me kuljemme samaan suuntaan ja tavoitteena on se, että villi lohi elpyisi mahdollisimman monissa vesistöissä Itämerellä. Ja ehdotus siitä, että lopetettaisiin avomeren kalastus, on toki kaikkein ristiriitaisin. Mutta minusta me teemme virheen, jos sanomme, että tässä olisi taloudellinen haitta. Päinvastoin tämä on taloudellinen etu. Koko Eurooppa puhuu kasvusta ja jopa kestävästä kasvusta. Minusta se on utopia. Mutta meres, merissä kasvaa kestävä kasvu. Jokainen kala, joka saa kasvaa meressä, kasvaa ehkäpä 15 prosenttia vuodessa. Se on kasvu, josta te voitte vain uneksia, kun puhutte taloudesta. Se, että kala saa kasvaa yhden ylimääräisen vuoden meressä, parempaa investointia emme voi saada. Se, että lopettaisimme kalastuksen avomerellä, se on investointi. Ei ole niin, että kalastus loppuu vaan se on vain tehotonta. Ei ole mitään itsearvoa ajaa tuonne avomerelle, etsiä kalaa suuresta merestä mieluummin kuin että pyydettäisiin se kohtuullisen läheltä jokia. Se säästää energiaa, polttoainetta, aikaa ja se on hiilidioksidipäästöjen kannalta tehokkaampaa. Meidän täytyy palauttaa nämä kannat mahdollisimman moneen vesistöön. Ja minun ehdotukseni rakentuu sille, että me saavutamme nämä tavoitteet, jopa voisimme parantaa niitä. Minun ehdotukseni siitä, että lopetamme avomeren kalastuksen, johtaa siihen, että me saavuttaisimme tämän kunnianhimon. Muutenhan tämä kaikki on vain pelkkää tyhjää puhetta. Minun ehdotukseni rakentuu sille, että me onnistumme palauttamaan lohen jokiimme. Ja se on kaikkein parasta taloudellisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. Se on parasta kaikille, sekä ammattikalastajille, urheilukalastajille että taloudelle. Joten en minä halua, että nämä luvut siitä, että saadaan takaisin 50 prosenttia tai 80 prosenttia kannoista olisivat tyhjiä sanoja. Minä tarkoitan tällä, äh, olen siis, olen, olen vakavissani. Minusta eh, on turhaa lähteä sitten avomerille, jos kerta on olemassa kalaa lähempänä meidän lähialueillamme. Ja sen täytyy olla eh, myös eh, sekä ammattikalastajien että urheilukalastajien tavoite. Olen iloinen siitä, että ihmiset vaikuttavat olevan samaa mieltä, että meidän täytyy parantaa kalastussaalisilmoituksia myös urheilukalastajille joten siis me vaadimme parempaa saalisten ilmoittamista. Olen kuullut komissiolta ainoastaan kommentteja tästä, että ehdotan, että me nostaisimme näitä tavoitteita kantojen elvyttämiselle. Mutta kaikki asiathan liittyvät toisiinsa. Mehän voimme lopettaa tämän avomerikalastuksen vain, jos me saavutamme tavoitteet kantojen nostamisessa. Ja jos me emme tee tätä, niin tämä nyt on hieman minusta tyhjää puhetta. Ja se, että Ruotsissa on äh, kaksi jokea, jossa äh, on äh, vesivoimaloita vain tuolla ihan pohjoisempana, niin sieltä tulee suurin osa tätä kalaa. Ja sen vuoksi meidän täytyisi myös voida käyttää vesivoimaloiden voittoja tähän kannan elvyttämiseen. Kaikkein tärkeintä olisi se, että me saisimme palautettua lohet kaikkiin mahdollisiin jokiin ja että siellä voitaisiin kalastaa niitä. Se olisi paras ratkaisu. Toivon, että saamme aikaan hyvän kompromissin saaliiden ilmoittamisesta. Ja en kuullut kommentteja, enkä itse asiassa maininnutkaan tätä siitä, että meillä olisi yhteinen koko rajoitus, joka olisi 65 senttiä sekä lohelle että meritaimenelle. Ja toivoisin kommentteja teiltä tästäkin 65 sentistä. Mutta minusta tuntuu, että kaikilla on halu muuttaa myös näitä komission ehdotuksia. On kaikilla on halu saada aikaan tällainen elvytysohjelma. Ja ehkä peristiriitaisin on sitten tämä avomeren kalastuksen kieltäminen, joka on seurausta siitä, miten hyvin me ratkaisemme nämä muut asiat ensin. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Syter oli toivonut, että tästä vähimmäiskoosta tulisi vielä komissiolta tietoja. Tämä on tärkeää, koska kalastuksessahan pitää työskennellä näiden minimikokojen ja suoja-aikojen kanssa. Ja tässä komission edustaja Montesi, ehkä hän voisi vielä vastata tähän kysymykseen. Thank you, sorry. We are taking... Kiitoksia. Me otamme huomioon tämän huomioon tästä minimikoosta. Ja nyt pohdimme tätä. Meillä on yhä enemmän se vaikutelma, että tämä vähimmäiskoko liittyy myöskin tähän poisheittoon. Tämä on aihe, jota pitää analysoida vähän tarkemmin. Ja olisi hyvä ehkä miettiä lohen ja meritaimen osalta vähimmäiskoot, jotta kumpikin olisi samalla tasolla, ja koska tämä asia on hiukan harhaanjohtava. Jos tätä vähimmäiskokoa korotetaan, niin se johtaa sitten poisheittoihin. Uudistuksessa on juuri korostettu tätä, että tämä minimikoko on hyvä kriteeri politiikassamme. Eli me olemme valmiita analysoimaan tätä, mutta meidän kantamme tällä hetkellä on se, että minimikoko johtaa siihen, että poisheitto lisääntyy. Tämä koskee myöskin lohikantoja. Dank, damit. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy tähän ja joka haluaa olla mukana tämän lausunnon laatimisessa, niin on sydämellisesti tervetullut. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 27. maaliskuuta ja Slyterin lausunto sitten hyvä käsitellään täällä 25. huhtikuuta ja sitten täysistuntoäänestys on heinäkuussa 2012. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta esityslistalla eli kohta viisi, yhteinen kalastuspolitiikka. Ja meillä on lausunto. Tämä on tärkeää lainsäädäntöä ja nyt Lissabonin sopimuksen mukana tämäkin koskee meitä. Ja myöskin ympäristövaliokunta on tietysti tärkeässä asemassa tässä kysymyksessä, eli millaista yhteistä kalastuspolitiikkaa haluamme tulevaisuudessa. Ja valmistelija tässä valiokunnassa on Chris Davis ja hän saa esitellä tämän lausunnon. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'm pleased to be able to introduce... puheenjohtaja. Ah, on hienoa esittää tarkistuksia. Ehkä voin parantaakin komission ehdotusta, miten uudistetaan yhteistä kalatalouspolitiikkaa brittimeppinä. Toimin tässä tarvittavalla nöyryllä, koska viime viikolla 17 kipperiä, äh, laivuria Skotansa todettiin harjoittaminen petosta 18 miljoonan euron edestä, kun tämä koski silliä ja makrillia, he olivat kastaneet enemmän kuin oli sallittu. Tässä tapauksessa kalastajat eivät siis ole mitään köyhiä, vaan varsin vauraat henkilöitä, jotka olivat äh, ahneita he väärinkäyttivät kiintiöitä, uhkasivat kalakantoja, eivät kunnioittaneet rehellisiä kalastajia ja aiheuttivat kalastajat häpeän tavallaan. Yksi miljoona euroa oli sakko, mutta kun ajatellaan, heitä, mitä he tekivät, olisi sakon pitänyt vielä suurempi. Kun uudestaan yhteistä kalastuspolitiikkaa, niin kuin sanoitte puheenjohtaja, se on erittäin tärkeä kysymys. Se on tärkeää Euroopan ympäristön tulevaisuudelle, elintarvikepolitiikallemme. Ja nyt ensimmäistä kertaa parlamentti voi yhdessä säätää lakia, lakeja tästä, ja tämä tulee olemaan ratkaiseva ajatellen lopputulosta. Haluaisin korostaa, että vaikka kalatalousvaliokunta tässä johtoasemassa ympäristöaseen valiokunnan jäsenillä on tärkeä tehtävä, kun pyritään taivuttelemaan kollegoja kautta parlamentin tukemaan huomattavia uudistuksia. Ja tarve on todella selkeä kalatalouskomissaari on sanonut, että 91 prosenttia kalakannoistamme on kestämättömällä pohjalla kymmenen vuoden kuluttua, ellei me saa aikaan muutosta. On kaksi perustavanlaatuista ongelmaa. Meillä on huomattavaa liikakapasiteettia, liian monia kalastuksia, jotka jahtavat liian vähäistä kalamäärää. Ja kalatalousministerit ovat toimineet lyhytnäköisesti. He pitävät näitä vuosikokouksiaan joka vuosi puolustavat kansallisia etuja, niin kuin gladiaattorit ovat vähän välittämättä vuosi, vuoden perään tieteellisistä todisteista ja suostuvat tällaisen ylikalastuksen. Nyt me kaikki maksamme tästä hinnan ja saamme rangaistuksen. Paljon tuodaan kalaa Eurooppaan ja kalastusteollisuus, joka usein on tuo, tuottamatonta, e- elää pelkkien tukien varassa vielä yksi myyttipeli. Nimittäin kaikki oli aivan täydellistä ennen kuin saimme yhteisen kalastuspolitiikan EU-sta. Minun maani ei ole epätyypillinen tässä. Uskon, että 1950-luvulla oli huippukalastuksessa ja sitten teknologia parani aluksissa ja purusta saali, saalipurku lisääntyi, tai anteeksi laski räjähdysmaisesti seuraavien vuosikymmenien ajan jo ennen kuin liityimme yhteisen kalatalouspolitiikkaan. Me olemme aika hyvin pärjänneet siinä, kun olemme tuhonneet ihan itse omia kalakantojamme. Yhteinen kalastuspolitiikka ei auttanut moniin vuosiin, mutta jos olisi reilu tilanne, on nyt kuitenkin vakaammalla pohjalla ja joissakin tapauksissa varsinaisia menestystarinoitakin on nähty esimerkiksi Atlantilla. Sillikanat ovat elpyneet huomattavasti, hyvin on edistetty myös Itämerellä, mitä tulee tuskaan, tuska, Tämän on todettu jopa olevan kestävällä kannalla tällä hetkellä, mutta paljon on vielä tehtävää ja komissio ehdottaa huomattavia muutoksia. Se haluaa saada aikaan pitkän aikavälin hoitosuunnitelman joka ikiselle kalast- äh, kalastuslajille. Halutaan lopettaa liikakalastus ja halutaan kestävä suurin tuotto aikaiseksi vuoden 15 mennessä. Tämä on kunnianhimoista, mutta saavutettavissa. Tässä halutaan lopettaa kokonaan kaupallisen kalastuksen poisheitto ja ääritapauksissa jopa 80 prosenttia kaloista, jotka saadaan, heitetään laidan yli kuolleena mereen. Se ei ole vain huonoa yritystoimintaa, vaan se on täysin epämoraalista. Komissio pyrkii saamaan aikaan kapasiteetin vähentymistä ja menestyksekästä liiketoimintaa. Se vaatii jäsenvaltioita ottamaan käyttöön järjestelmiä siirrettävistä katsoikeuksista. Samantyyppisiä järjestelmiä on hyvin otettu käyttöön Tanskassa, Norjassa, It- Itävallassa, USA ja muualla. Halutaan päätöksiä päivittäistä hoidosta, niiden pitäisi hoitua kansa- alueesta puolelta eikä Brysselistä. Jotkut valittavat sitä, että ehdotukset asetuksessa eivät ole tarpeeksi spesifejä, mutta tässä mennään alhaalta ylöspäin. Alueellisten yksikköjen pitää sanoa, mitä he haluavat ryhtyä aloitteeseen itse. Komissio haluaa myös puhua vesiviljelystä ja edellisessä ehdotuksensa se vaatii paljon suurempia, korkeampia standardeja EUn aluksilta, jotka kalastavat Mm, avomerellä. Ja sitten rahoitussäädöksiä pitää myös muuttaa, pitäisi poistaa nämä tuet romutuslaivojen romutuksesta, niin kuin hiljattain näimme tilintarkastajien tuomioistuimen kertomuksessa. Tämä on maksanut valtavia summia, mutta on täysin epäonnistunut siinä, että todellakin vähän vähennettäisiin aluskapasiteettia. Sen sijaan rahaa pitäisi pistää auttamaan kalastajia, jotta he voisivat täyttää uudet vaateet ja auttaa rannikkoyhteisöjä mukautumaan muutoksiin. Mielestäni komission ehdotukset ovat radikaaleja, vahvoja, ja tässä voitaisiin helposti palauttaa kalakantoja. Ja se ansaitsee tukemme. Olen tehnyt, tehnyt yli sata tarkistusta. Tarkoituksena on täydentää ja parantaa komission ehdotusta ja täyttää tiettyjä puutteita. Minä uskon, että ne usein saavatkin komission tuen. Tiivistelmänä haluan korostaa meren terveyttä. Se pitää olla ydinkysymys. Mer- terveet meret parantavat myös terveitä kalakantoja. Haluaisin, että menisimme pidemmälle kuin pelkän minimikriteeritason, mitä tulee kestävään suurimpaan tuottoon. Pitäisi siis lopettaa tällainen liikakalastus ja vähentää kalakuolleisuutta. Ja sitten pyrkiä tilanteeseen, jossa meret ja kalastustoiminta on mahdollisimman terveellä pohjalla. En enkä halua vain paljon kaloja, vaan paljon isoja kaloja. Edellisessä kokouksessa Euroopan kalatalouskomissaari kertoi kansallisten parlamentin jäsenille, että Välimeren alueella on yhä suuremmat markkinat pikkukaloille, kalanpoikasille. Kalastajat tieten tahtoen kalastavat liian nuoria kaloja, ne eivät pysty edes lisääntymään vielä. Tämä on aivan mieletöntä. Ehkä meidän pitäisi keksiä joku hyvä slogani. Ennen kuin otamme niitä kiinni, annetaan nyt kalojen edes harjoittaa hiukan seksiä tai jotakin tämän tyyppistä. Haluaisin, että poisheittokielto koskisi kaikkia lajikkeita, ei vain kaupallisesti kalastettuja lajeja, elleivät kalat sitten pärjää uudestaan, kun heitetään mereen hengissä. Mielestäni on suur, yksimielisyyttä parlamentissa, ainakin kalatalousvaliokunnassa, että poisheitto pitäisi poistaa, ei kalastusmuodon pohjalta ja ottaa huomioon pitkän aikavälin hoitosuunnitelmat. Kalastajat usein sanovat, että haluaisivat lopettaa pois heiton, mutta se ei ole oikein käytännöllistä. Mutta vain kun otetaan käyttöön kielto, näin voidaan saada aikaan muutos. Ja sitten ei tarvitse enää puhua näistä valikoimista pyydyksistä ja todellakin suunnitella tällaisia pyydyksiä ja alkaa käyttää niitä käytännössä. Me tarvitsemme parempia tieteellisiä todisteita, jotta voimme valmistautua paremmin pitkäaikalainen hoitosuunnitelmien jäsenvaltioiden pitäisi toimia tässä ja näin olisi pitänyt olla jo vuosien ajan, mutta eivät kuitenkaan ole mitään tehneet. Tämän pitää muuttua ja minä ehdotan rangaistuksia jäsenvaltioille, jotka ovat tässä epäonnistuneet, eivät ole täyttäneet tehtävänsä. Koska me pitävät täällä yhteislainsäätäjiä, niin meillä pitäisi olla viimeinen sana jokaisesta pitkän aikavälin hoitosuunnitelmasta, mutta Lissabonin sopimus antaa toimivaltuuksia päättää kiintiöstä neuvostolle, joten asia kuuluu, miten vaadimme neuvoston pitämään kiinni tieteellisistä neuvoista ja suosituksista. Olen kääntynyt myös oikeusosaston puoleen ja olen tehnyt itse sitten joitakin tarkistuksia, jotka pyrkivät ratkaisemaan tätä kysymystä. Paljon vastustusta on siirrettäville kalassoikeuksille. Ja se on kuitenkin aivan avainkysymys tässä komission ehdotuksessa. Mielestäni tämä on väärin, toi, väärää. Ei tule olemaan yhtä ainoa eurooppalaista järjestelmää, vaan tulee olemaan 27 ohjelmaa. Jokainen laaditaan erikseen eri jäsenvaltioissa ja jokainen ottaa huomioon sitten kansalliset kysymykset. Jos halutaan auttaa pienimuotoista kalastusta tai varmistaa, että vain aktiivisesti toimivat kalastajat voivat saada näitä kalastusoikeuksia kuin vaikka jotkut jalkapalloklubit tai kiinteistövälittäjät, rakentajat. Ja jos eikä haluta keskittää näitä oikeuksia harvoin käsiin, niin silloin siirrettävät kalastusoikeusjärjestelmät voidaan laatia niin, että näin todellakin tehdään, jos hallitukset tähän pyrkivät ja sitä haluavat. Tarkistuksessa olen esitellyt tapoja, joilla voidaan joilla äh, hallitukset voivat rajoittaa toimintaa, mutta hallitus on helppo kiertää vastuunsa. Ja mielestäni meidän pitäisi helpottaa nyt niiden elämää. Äh, nämä siirrettävät kasvoikat ovat jo usein ongelman ratkaisu. ratkaisu. Ja ri, oikeastaan muuta vaihtoehtoa ei olekaan, joka toimii, vaikka muutakin voidaan väittää. Ongelmana mielestäni on, ovat ne ihmiset, jotka ovat valmiita ö, muuttamaan tätä siirtävää katsoikeuskysymystä. me haluamme auttaa pienimuotoisia kalastusaluksia. Monet meistä ymmärtävät, että 70 prosenttia kalatalouden työpaikoista syntyy tällaista kalastuksesta ja kuitenkin näiden ympäristövaikutusta varsin pienet. Mutta suurin osa näistä kysymyksistä liittyy jäsenvaltioihin eikä komission. Jäsenvaltioiden tehtävä on myöntää kiintiöt. Oman maani on pärjännyt varsin huonosti näissä kysymyksissä mielestäni. Vasta eilen sain tietää esimerkiksi sen, että vaikka me myönnämme vain 4 prosenttia kiintiöistämme pienimuotoiselle kalastukselle, Ruotsi joissakin tapauksessa myöntää jopa 20 prosenttia, ainakin yli 10 prosenttia suurista monissa tapauksissa. Mielenkiintoinen vertaus. Ja lopuksi yksinkertaisesti kaikki, joka liittyy kalastuspolitiikkaan, se pitäisi olla avointa, seurattavaa, ei mitään salamyhkäistä toimintaa, kuka minkin kalastusoikeuden milläkin vesillä omistaa ja niin edelleen. Olen tehnyt tarkistuksia myös tästä. Puheenjohtaja kautta parlamentin kaikki sanovat, että he haluavat kestävää, ja, kestävää kalastuspolitiikkaa, mutta käytännössä komission edessä on vahvaa vastustusta monilta moni, monilta tahoilta, jotka haluavat jatkaa toimintaa ihan niin kuin ennenkin, ja samoin monet hallitukset syyllistyvät tällaiseen. Enkä halua meidän pitää lyödä tällainen ajattelu, jos me haluamme kestävät kalakannat jatkossa. Minä toivon, että tässä valiokunnassa voimme yhdistää mielet kautta poliittisten ryhmien ja voimme parantaa kalastuspolitiikkaamme. On hyvin helppo arvostella, mutta nyt on aika tehdä päätöksiä. Ne, jotka eivät pidä siitä, mitä on ehdotettu, heidän sitten pitää esittää hyviä vaihtoehtoja meidän täytyy ottaa mukaan niitäkin jäseniä, jotka välttämättä yleensä eivät ole kiinnostuneita kalastuksesta. Katson tässä Richard Saberin puolen, joka on itävaltalainen. Häntä, se, teillähän on jo valtavasti kalastaluksia, mutta me tarvitsemme tukea myös tällaista maalta, jossa kalastusta ei niinkään harjoita, jos me haluamme tämän radikaalin muutoksen aikaan. Ja niin kaikkihan me mielemme kalaa kuitenkin syömme me emme voi jatkaa ete, ed, edelleen niin kuin mitään ei olisi. Jos kaloja ei ole, ei ole kalastajakaan, mutta näin ei kuitenkaan pitäisi, ei ole pakko olla. Meidän pitäisi lopettaa lyhyt, lyhyen, lyhytnäköisyys ja pitää ryhtyä ratkaiseviin päätöksiin, saada aikaan toimitapoja, jotka sopivat pitkällä aikavälillä. Mutta jos näin täämme, teemme voimme saada terveet meret, menestyksekään kalatalouden ja paljon kalaa myös jatkossa kalastettavaksi. Kiitoksia. Kiitoksia eli nyt on aika tehdä päätöksiä, ja tästä täytyy sitten päättää, miten teemme päätöksiä. Ja seuraavaksi EPPstä Fjellner ja sen jälkeen McAven SND-ryhmästä. Fjellner, ole hyvä. Mr. President, thank you. Chris. Uh... Kiitos, eh, kiitos Chris. Chris, Minun kuvani Chrisistä on hyvin pitkälti se, että hän on hyvin dramaattinen, hän on hyvin ääriihminen ja hän yleensä liioittelee. Mutta tällä kertaa hän osui oikeaan, oikein oikeaan itse asiassa. Muistan eh, monissa keskusteluissa kun minä ajattelen, että no niin, nyt se alkaa taas. Mutta nyt minun täytyy sanoa, että olen kovin iloinen, että sinä hoidat tätä asiaa tässä valiokunnassa, koska minun käsitykseni, en nyt tässä lähde toistamaan, mitä sanoit, koska olen samaa mieltä lähes kaikesta. Minun kuvani on, että mikäli me emme tätä saa nyt hoidettua kerralla kuntoon, emme saa toista mahdollisuutta. Ja kalastusasioista vastaava komission jäsen, kun hän kertoi meille, että 91 prosenttia kannoista, ehkäpä katoavat kymmenessä vuodessa, mikäli emme onnistu. Meillä on niin hyvää, paljon hyviä todisteita siitä, että tämä politiikka toimii. Ja sinä otit esiin Turskan Itämeressä. Tosiasia on se, että muutama vuosi sitten Ruotsissa puhuttiin siitä, pitäisikö meidän kieltää Itämeren Turskan kalastus, koska pelkäsimme, että se katoaa. Mutta nyt se on saanut kestävän leiman ja se johtuu nimenomaan politiikasta, oikeasta politiikasta. Joten eh, minä olen itse asiassa aika toiveikas huolimatta tästä dramaattisesta tilanteesta, mutta uskon, että me voimme tehdä tässä eh, muutoksen. Tärkeintä, mitä tämä valiokunta voi tehdä, on se, että tuemme komission jäsenen ja komission aloitetta, koska minä uskon, että laajasti katsoen se on viemässä politiikkaa oikeaan suuntaan – ja sinun lisäyksesi yleisesti ottaen ovat sellaisia, mitä minä tuen. Ehkäpä keskittyisin kolmeen asiaan, jotka ovat tärkeimmät, eli alueellistaminen, koska vaikkakin tässä on kysymys teknisistä asioista ja oikeudellisesti se on ehkä hankalaa, niin on tärkeää parantaa tämän politiikan oikeutusta niin, että ne ihmiset, jotka ovat tässä mukana, että heistä tuntuu, että he saavat sen tunteen, että nämä säännöt muodostetaan sellaisella tavalla, että ne soveltuvat heidän todellisuuteensa ja arkipäivänsä, koska jos me emme saa tätä oikeutusta, niin ihmiset eivät tule noudattamaan näitä sääntöjä. Joten sen vuoksi tämä alueellistaminen on tärkeää. Toisekseen se, että voidaan, että otetaan siirrettävät kalastusoikeudet, sekin on hyvä, ja että jäsenvaltioiden pitäisi tätä toimeenpanna. Ja se tapa, kuuluu jäsenvaltioille, koska kaikki todisteet osoittavat, että tämä toimii. Meillä on ollut äh, paljon näitä äh, kalastusalusten äh, purkuohjelmia ja sitten yhtäkkiä nämä kalastusalukset vain tulevatkin käyttöön jossain muualla. Mutta se, että me olemme pystyneet tätä ylikalastusta vähentämään, siinä nämä siirrettävät kalastuskiintiöt ovat olleet paras väline oikeastaan kaikki ne ongelmat, mitä meillä ympäristöllisesti on, on se, että ihmiset eivät välitä siitä, mitä he eivät omista. Oli se sitten vettä, ilma, kalastuskantoja. Eivät ihmiset piittaa asioista, joita he eivät omista. Mutta mikäli ihmiset omistaisivat nämä kiintiöt ja pystyisivät myös myymään niitä, niin sitä kautta varmasti saisimme aikaan parannuksia Euroopan kalastuksessa. Te puhuit, nähtävästi sanoitte Itävalta, mutta tarkoititte varmaankin Australiaa ja sitten Norjaa ja Tanskaa meidän täytyy katsoa tätä kalastussopi- näitä kalastussopimuksia, joita teemme kolmansien maiden kanssa. Ne ovat jossain määrin parantuneet viime aikoina, kun olemme niistä äänestäneet, mutta minä sitä, olen silti sitä mieltä, että eurooppalaisten kalastajien täytyy noudattaa noudattaa samoja sääntöjä, kalastivat he sitten missä tahansa, ainakin niin kauan kuin Euroopan kalast- äh, veromaksajat maksavat siitä. Ja ostavat he sitten kalastusoikeuksia mistä tahansa, heidän täytyy noudattaa samoja sääntöjä kuin jos he kalastavat Euroopassa. Minulla ei ole tarkistuksia mielessäni ainakaan kovinkaan paljon, mutta lähinnä kuitenkin se, että taataan yhteistyö jäsenvaltioiden kesken, niin että huolehditaan siitä, että silloin kun jäsenvaltiot jakavat kalastusponnisteluita, että he tekevät yhteistyötä sen alalla. Tästä ajattelin tehdä tarkistuksia, mutta kaikkein tärkeintä, kuten sinäkin sanoit, on huolehtia siitä, että tämä valiokunta ei nyt ehkä muodollisesti johda tätä asiaa, mutta ainakin moraalisesti johtaa. Koska aivan liian pieni ryhmä poliitikkoja sekä jäsenvaltioissa että tässä parlamentissa on ollut mukana kalastuspolitiikassa sitoutuneena. Se on paha asia. Me tarvitsemme enemmän ministereitä kuin vain kalastusasioiden ministerit. Me tarvitsemme myös enemmän edustajia, jotka lähtevät tarkistelemaan tätä politiikkaa, koska jos me emme tee tätä, niin tässä tehdään niin kuin ennenkin. Ja silloin asiaa ei saada hoitoon. Ja toista mahdollisuutta me emme saa. Joten hyvin tehty, Chris. Pitäydytään tässä. Vielen Dank, Christopher. Kiitoksia. McAven ja sitten Eichhout. Yeah, thanks. I agree with Chris. Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeimpiä asioita, joita käsittelemme tässä valiokunnassa ei ole normaalia, että lausunnoilla on näin paljon merkitystä, mutta nyt meillä on yhteispäätösoikeus ja olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää hyvin paljon keskustella tästä. On ollut liian helppo, että ministerit ja kalastajat ja yhteisöt syyttävät yhteistä kalatalouspolitiikkaa ja Brysseliä ongelmista. Mutta tämän lainsäädännön myötä kaikilla on mahdollisuus kantaa vastuunsa ja määritellä, mikä on oikea yhteinen kalastuspolitiikka Euroopalle kansallisten hallitusten ja kalastajien on sitten mahdollista ilmaista kantansa. Olen samaa mieltä Chrisin tarkistuksista. Tärkeintähän on säilyttää kalakannat tulevaisuutta silmällä pitäen ja pohjataan näiden kalakantojen hoito tieteellisen tiedon pohjalta, eikä ainoastaan niiden tietojen pohjalta, joita tulee kanastusneuvostosta. Eli tarkistukset ovat tämän suuntaisia ja mielestäni niitä tulee tukea. Meidän pitää olla tiukkoina pois heittämisten suhteen. Olen kuullut, että se on monimutkainen ja että komission ehdotus on reaali- ei ole realistinen, mutta en nähnyt mitään vaihtoehtoa. Eli jos teidän mielestänne tämä kielto ei toimi, niin kertokaa sitten, että miten voimme puuttua näihin ongelmiin, joista Karl puhui aluksi. Eli mikä on vaihtoehto? Omassa maassani ihmiset kuulivat televisiossa, että pois pitää estää. Ja nyt on sitten sanottu, että se on hyvin vaikeaa. No mitä vaihtoehtoja meillä on? Miten tässä halutaan sitten suojella kalakantoja? Sitten siirrettävät kalastusoikeudet. No tästähän keskustellaan paljon ja meidän täytyy vielä jatkaa tätä keskustelua. Mutta selvää on, että tämänhetkinen järjestelmä omassa maassani kymätön. Hallitus ei tällä hetkellä osaa kertoa, kenellä on kalastusoikeuksia. He eivät tiedä, kenellä näitä oikeuksia on. Ja noin 94-96 prosenttia on 23 järjestön hallussa, ja vain 4-6 prosenttia menee sitten pikkukalastajille, jotka työskentelevät pienissä rannikkoyhteisöistä, joista kuullaan niin paljon. Jos nämä pienemmät kalastajat haluavat enemmän kiintiöitä, heidän pitää maksaa näille järjestöille oikeuksista. Eli meidän täytyy katsoa tätä koko siirrettävän oikeuksien järjestelmää. No on kuultu huhuja siitä, että jalkapallo liitot omistavat näitä oikeuksia, mutta meidän täytyy selvittää, ketkä näitä omistavat. Ne ovat julkisia eivätkä yksityisiä oikeuksia. Eli avoimuutta täytyy saada lisää ja on skandaali, että me tiedä, kenellä on EU-ssa näitä kalastusoikeuksia. Eli jos meillä on siirrettäviä oikeuksia, niin sitten täytyy toimia täysin eri tavalla kuin tällä hetkellä. Täytyy katsoa järjestelmää, jossa palkitaan ne, jotka toimivat oikein. Chris puhui rikollisesta toiminnasta, joka havaittiin Skotlannissa viime viikolla. Sakko oli miljoona, mutta he olivat ilmeisesti tehneet ainakin 60 miljoonan voitot, eli missä nämä loput 59 miljoonaa ovat. Ja siis tämä oli siis minimi summa koskien tätä laitonta kalastusta. Eli on niitä, jotka noudattavat sääntöjä, ja meidän täytyy palkita niitä, jotka noudattavat sääntöjä. Ja meidän täytyy edistää kestävyyttä ja auttaa niitä, jotka haluavat osallistua tulevaisuuden rahoitukseen. Komissiolta kysyisin tästä alueellistamisesta ja hajauttamisesta. Olen samaa mieltä tästä periaatteesta, mutta olen käynyt läpi tämän lainsäädännön parin kertaan, eikä siinä nyt selvästi käy ilmi, miten tämä toimisi, ja se huolestuttaa minua koska jos sitä ei kirjata lakiin, niin sitten sitä voidaan kiertää. Siinä ei sanota, esimerkiksi siinä puhutaan, että pitää olla monivuotiset suunnitelmat, mutta minusta ei ole selvää, miten ne sitten toimivat. Eli kuvittelemme, että se on sitten alueellinen, esimerkiksi Itämeren suunnitelma, Pohjanmeren suunnitelma, mutta kuka sen sitten laatii? Kuka rahoittaa niitä tahoja, jotka laativat näitä suunnitelmia, millaisia määräaikoja näiden, näiden täytäntöönpanolla on, miten niitä valvotaan, miten ne so- toimivat sopimuksessa, jossa voidaan valvoa vain jäsenvaltioita tai eu tasoa. Eli pitäisikö meidän tehdä tarkistuksia, jotta tämä todettaisiin selkeämmin lainsäädännössä, koska muuten meille tulee laki ja sitten pari vuoden kuluttua sanoin, että no siis kuka näistä teki aloituksen, aloitteen ja kuka näitä valvoo. Eli ehkä se pitäisi ottaa lainsäädäntöön mukaan. Sitten meidän pitäisi tukea jollain tavalla rannikkoyhteisöjä. Kun puhutaan rannikkoyhteisöjen kalastuksesta, niin suuret yritykset, jotka omistavat hyvin paljon kalastusoikeuksista, eivät sijoita kuitenkaan näihin pieniin kalastusyhteisöihin. Eli on hyvä että komissio ehdottaa, että rahoittaisimme näitä rannikkoyhteisöjä. Sitten yksi asia, joka ei ole tullut esille, ja ehkä se ei kuulu tähän lainsäädäntöön, koska meppeinä meidän pitäisi puhua tästä, kun katsomme kalatalousteollisuutta. Jos työolosuhteet kalataloudessa, kun puhutaan, että on tärkeää saada työpaikkoja kalatalousalalle, mutta millä ei ole lukuja, mutta kuinka suuri osa suhteellisesti ihmisistä, jotka työskentelevät kalastusaluksillamme, ovat kolmasista maista, Intiasta, Filippiineiltä, jotka eivät saa palkkaa kunnolla. Omassa maassani he eivät saa Britannian minimipalkkaa. He saavat erittäin huonoa palkkaa. He tulevat muutamaksi kuukaudeksi sitten palavat kotiin. Heillä ei ole mitään oikeuksia järjestelmässämme. Ja komissio vuosia sitten yritti säännellä tätä ja teki ehdotuksen, mutta se ei vieläkään toteudu tämän asioista ei puhuta tällä parlamentissa. Me usein välttelemme kysymystä näistä kolmansien maiden työntekijöistä, jotka ovat työssä EUn alueella. Ja mielestäni on häpeällistä, että on vielä tällaista 2000-luvulla Euroopassa. Eli meillä on työolosuhteita teollisuuden alalla, ja tämä ei mitenkään yhteisöissämme. Sitten lopuksi Chris on oikeassa Tämä on nyt testi parlamentilla. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa yhteispäätösoikeudet kalapolitiikassa. Eli ei enää tekosyitä, emme voi enää syyttää komissiota tai ministereitä, kun he ennen joulua määrittelevät näitä kiintiöitä. Eli meidän täytyy kantaa vastuumme täällä ympäristövaliokunnassa. Meidän täytyy kuunnella eri kantoja, mutta viime kädessä, jos meillä ei ole kestävää kalateollisuutta, ja siis tätähän vastustetaan varmasti valtavasti parlamentissa ja neuvostossa. No, ei, voi, ei riitä se, että emme ole samaa mieltä komission jäsenen Damanakin kanssa. Mitä vaihtoehtoja on? Koska olen pyytänyt konkreettisia vaihtoehtoisia ehdotuksia, mitä ne ovat. Eli ei voida sanoa, että emme pidä komission ehdotuksesta, tehkää vaihtoehtoinen esitys, joka on kestävä, ja ehkä se on sitten parempi. Mutta myöskin täytyy muistaa, että on niitä, jotka katsovat, että jos tätä voidaan viedä riittävän pitkälle, ja jos voidaan venyttää parlamentin ensimmäistä käsittelyä ja neuvostossa myöskin sitten aika loppuu parlamentissa. Sitähän he toivovat osittain. Ja meidän pitää muistaa tämä, eikä pidä sallia sitä. Tämä on paras mahdollisuus, joka meillä nyt on yhteisen kalastuspolitiikan alusta lähtien nyt uudistaa sitä, ja meidän velvollisuutemme on tehdä sitä todellisuutta. Vielen Dank, Linda. Kiitoksia, Linda. Sitten vihreistä puheenvuoron saa Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Chris. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Chris tästä hyvin tärkeästä aiheesta ja mietinnöstä. Ja Linda, toivon todellakin, että kannamme vastuumme. Olen samaa mieltä. Tämä on nyt se hetki ja mahdollisuus olla mukana tässä asiassa. On kuitenkin tärkeää, että me emme jätä tätä täysin kalastusasioiden valiokunnalle. Samoin kuin, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että maatalouskeskustelu ei jää pelkästään maatalousvaliokuntaan, koska silloin me parlamenttina emme ole mukana niissä muutoksissa, mitä tarvitaan molemmilla aloilla. No, palatakseni kalastuskeskusteluun. Chris, oikein paljon kiitoksia mietinnöstäsi ja vihreiden näkökunnasta voimme tukea sitä hyvin pitkälle, mitä sinä puhut täällä esimerkiksi meriekosysteemien suojelusta ja kiintiöistä ja muusta. Kaikki on kannatettavaa. Mutta kaksi kaikkein tärkeintä asiaa on vielä keskusteltavana myös tähän valiokuntaan. Ja ne kaksi ovat näiden kalastusalusten määrä, kapasiteetti ja sitten kalastusluvat. Aloitetaan tästä kalastusaluskapasiteetista, josta ei ole niin paljon puhuttu, mutta tämähän on se avainongelma. Meillä on liian paljon liian isoja kalastusaluksia, jotka kalastavat joten tälle laivastolle on tehtävä jotakin. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, johon meidän on puututtava. Ja ajattelen tässä nimenomaan sitä, miten voisimme vahvistaa tätä osaa sinun mietinnössäsi sen vuoksi, että tämä on mielestäni niin tärkeää. Me tarvitsemme analyysejä siitä, kuinka paljon aluksia merellä on, mikä vaikutus ylikalastamisella on, mitkä ovat äh, ne kaikkein äh, ympäristöepäystävällisimmät alukset, ne pitäisi poistaa sieltä välittömästi ja pitäisi pyrkiä tukemaan sellaisia kalastusaluksia, jotka ovat ympäristönäkökulmasta parempia. Joten emme tarvitse ainoastaan analyysejä, vaan myös ohjelmia, joilla voimme vähentää näitä kalastuslaivastoja ja mitkä olisi poistettava järjestelmästä ensin. Tätä kapasiteettia täytyisi tarkastella monivuotisella tasolla ja äh, mukaan pitäisi ottaa kalastusaluskapasiteetin analyysi ja vaikutusten arviointi. Ja sen lisäksi täytyisi voida äh, analysoida kaikki ylikapasiteetti näissä monivuotisissa suunnitelmissa. Tämä on asia, jonka parissa me tulemme toimimaan. Toinen asia liittyy sitten näihin siirrettäviin äh, kalastusoikeuksiin. Tämä on hieman kuumentunut keskustelu, me tiedämme sen ja hyvin paljon argumentoidaan hyvin tunneperäisesti. Minä tunnen Krisin kuten, ei herra Fjellner, Chris on välillä ehkäpä hieman liiottelee, mutta hän on kuitenkin aina oikeassa ja ainakin tällä tavalla minä hänet tunnen. Joten toivotaan, että tämä liittyy myös näihin siirrettäviin kalastusoikeuksiin. Minä tiedän, että te suhtaudutte kriittisesti välillä kansalaisjärjestöjen näkymyksiin, mutta että samanaikaisesti sanotaan, että siirrettävät kalastusoikeudet auttaisivat tämä kalastusaluskapasiteetin vähentämisen, niin se on höpölöpöä, ei se ole näin. Meidän täytyy todellakin katsoa, mitä potentiaaleja tässä on ja mitkä ovat ne suurimmat ongelmat, joista yksi on aluskapasiteetti ja se, millä tavalla jäsenvaltioissa on hoidettu koko tämä siirrettävä kalastusoikeusasia yksi esimerkki. Alankomaat, jossa meillä on siirrettävät kiintiöt ja samanaikaisesti meillä kuitenkin on suuri ongelma kalastusalusten kapasiteetissa. Joten jos me haluamme hoitaa tämän asian, niin älkää väittäkö, että tämä asia hoituisi siirrettävillä kalastusoikeuksilla. Ja sen lisäksi tämän taustalla on myös se koko perusajatus, miten me tarkastelemme kalaa. Onko se vain hyödyke vai onko se yhteinen luonnollinen resurssi, ja minusta se on sellainen. Minusta se on voimavara, se on resurssi. Ja sen vuoksi meidän täytyy olla hyvin äh, varovaisia, kun me kaupallistamme sen näillä siirrettävillä kalastuskiintiöillä. Ja sitten Linda sanoi, että ongelma on myös tällä hetkellä äh, läpinäkyvyyden puute siirrettävissä kalastusoikeuksissa. Minä uskoisin, että meidän täytyisi puhua enemmän myös tästä oikeudesta kalastaa, oikeus kalastaa sosiaalisesti ja kestävästi hyvällä tavalla. Sen pitäisi olla lähtökohta ja sitten voidaan ruveta miettimään kriteereitä, että kalastuksen tulisi olla osa paikallista taloutta ja että sen kautta voitaisiin myös pyrkiä siihen, että ei, ei, ei kalasteta alimittaisia kaloja, ei heitetä pois kuolleita kaloja, pohjien, merenpohjan hoito ja niin edelleen. Onko kalastus laillista ja niin edelleen. Eli kaiken tämä pitäisi olla osa tätä keskustelua, kun puhutaan siitä, että ihmisillä täytyy olla oikeus kalastaa sosiaalisella ja kestävällä tavalla. Tämä on se ydin, ja sitten sen jälkeen voidaan lähteä miettimään järjestelmää, jossa olisi siirrettäviä kalastusoikeuksia, mutta minä en todellakaan ole vakuuttunut siitä, että sen pitäisi olla vapaaehtoisella pohjalla, koska jos me emme ensin hoida näitä ongelmia, emme voi tehdä pakolliseksi sitä uudessa järjestelmässä. Joten meidän täytyisi olla kriittisempiä. Me tarvitsemme syvempää keskustelua. Mutta jos me ympäristövaliokunnassa puhumme kalastusalueiden kapasiteetista yhtäältä ja sitten toisaalta siirrettävistä kalastusoikeuksista toisaalta. Ja se, miten ne yhdistetään, silloin me ehkäpä voimme antaa tavallaan hyvän kimmokkeen kalastusasioiden valiokunnalle. Ja odotan hyvää keskustelua Krisin ja muiden kanssa ja että me saamme aikaan hyviä ehdotuksia, jotka todellakin saavat aikaan muutoksen. Vielen Dank, Bas Eichhaut. Jetzt. Kiitoksia sitten EKR-ryhmästä. Martin Callanan. Uh, thank you, um, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin pyytää anteeksi varjoesittelijämme nimissä. Siksi puhun hänen nimissään lyhyesti. Kiittäisin myös Krisiä lämpimästi hänen tekemästään työstä. En ole varma, että haluan mennä niin pitkälle kuin päästä. Hän olisi kaikessa oikeassa, mutta tässä asiassa kuitenkin hän toimii aivan oikean suuntaisesti. Itse meillä on erittäin hankala haastava tehtävä parlamentissa, kun pitää pyrkiä saamaan tämä asia raiteilleen. Tähän liittyy paljon eturistiriitoja, jotka pitää voittaa erityisesti kaatalousvaliokunnassa. Siksi on tärkeää, että meidän valiokunnallamme on rooli viedä toimialaa, toiminta oikeaan suuntaan. Pitäisi alkaa siitä sen tunnustamista, niin kuin muutkin ovat sanoneet, että tähän mennessä yhteinen kalastuspolitiikka – on ollut oikeastaan puhdas katastrofi ja on suoraan sanottuna epäonnistunut. Mikrohallinnointi ei ole pystynyt säilyttämään terveitä kalakantoja. Ylikalastus on yleistä kautta EUn. Eikä tämä tietenkään ole auttanut te, te, Siitä on tullut varsin haavoittuvainen kalataloudesta. Tämän takia meidän ryhmämme, niin kuin muutkin, jotka tänään ovat puhuneet, on sitoutunut aitoon huomattavaan uudistukseen, jotta jälleen kerran saadaan saavutettua eh, terveet kalakannat, hyvä kalatalous ja terve meriympäristö. YKPn uudistus antaa meille hienon tilaisuuden voittaa monia rakenteellisia virheitä. Tämänhetkisessä kalastuspolitiikassa voimme tarttua kysymyksiin kuten poisheitto. Meidän pitää päästä pois hajautetusta mikrohallinnoinnista ja näistä sattumavaraisista kiintiöistä ja hoitosäännöistä. Komission ehdotus on lupava alku, mutta tietenkin vielä on paljonkin, jota voimme ehdottaa, jotta saavuttaisimme paremman toimintatavan alalla. Sitten vielä muutama huomio vesiviljelystä. Yksinkertaisesti meidän pitää puuttua asiaan, että olemme niin riippuvaisia ruoasta ja pitää edistää omaa vesiviljelyteollisuuttamme. Me tunnemme tiettyjä varauksia kuusi tarkistuksen suhteen, vaikkakin tuemme tätä kestävintä enimmäistuottoa ja kestävää kalataloutta. Tunnemme kuitenkin huolta siitä, että rajoitettaisiin vesiviljelyrehun määrää, koska pitäisi siis kieltää poisheitto, mutta jos kalaa kuitenkin pur- saalita puretaan, niin pitäisi sitten ehkä voida käyttää tätä, näitä poisheittoja myös ravinnoksen vesiviljelyssä. Haluaisin kuulla vielä enemmän näistä Tästä kysymys liittyy kestävän enimmäistuottoon. Sitten vielä tästä kestävästä enimmäistuotosta me tuemme sitä, e, tätä ehdotusta, mutta pidämme kiinni siitä, että YKPn pitää säilyttää kestävää enimmäistuotta tämän sitoumusten mukaisesti vuoteen 15 mennessä, mikäli mahdollista ottaen huomioon moni mutkaiset kysymykset, jotka liittyvät sekakalastukseen. Kuitenkin pitää keskustella myös siitä, voiko kestävä enimmäistuotto olla asia, joka voidaan saavuttaa vuoteen 15 mennessä realistisesti, mitä tulee tämän päivän lempiaiheeseen, kalojen poisheittoon. Tietysti pitkällä aikavälillä pitäisi pystyä luopumaan tällaista käytännöstä, ei vain kaupallisessa kalastuksessa, vaan kaiken kalastuksen kohdalla, ellei sitten ole kyseessä tietyt lait, jotka hyvinkin saattavat pärjätä uudestaan, jos ne on heitetty mereen. Sitten tarvitaan hyvä sääntelyympäristö, jotta saadaan aikaan tarvittavia muutoksia kalastuksessa ja kalastuskäytännöissä. Mitä tulee sitten siirrettäviin kalastusoikeuksiin, me uskomme, että niitä pitäisi käsitellä vapaaehtoiselta pohjalta jäsenvaltiotasolla, jotta vastaan kansallisiin tarpeisiin. Ei me halua sellaista, että enemmistö näistä oikeuksista joutuvat harvojen kaupallisten toimijoiden käsiin. Me puolellamme alueellistetumpaa kalastuspolitiikkaa. Näin jäsenvaltiot voivat tehdä työtä alueellisesti ja laatia hoitosuunnitelmia ja ryhtyä toimiin, jotka sopivat juuri niiden kalatalouteen. Ja vielä sanoisin, että er- varjostelman Julie mielellään tekee yhteistyötä Dave Chrisin kanssa, että saavutaan näitä tavoitteita. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Ferreira. Muito obrigado, Presidente. As intervenções anteriores identificaram... Eh, Kiitoksia. Kuten edelliset puhujat, keskityn nyt tämän uudistuksen kriittisiin kohtiin. Ja kollegamme Davis on tehnyt erittäin hyvää työtä lausunnon suhteen, mutta haluaisin korostaa kuitenkin paria seikkaa. Niitä ehkä ole vielä otettu riittävästi esille. Ensinnäkin suuret erot, kun ajatellaan kalastuksen tilannetta Euroopan unionissa. Meillä on paljon monimuotoisuutta, monimuotoisuutta eri jäsenvaltioissa näiden laivastojen kokoonpanon suhteen, niiden piirteiden suhteen ja mikä on eniten käytetty kalastustyyppi ja millaisia resursseja on. Eli tällainen monimuotoisuus on otettava huomioon yhteisessä kalastuspolitiikassa. Jos tätä ei oteta huomioon politiikassa, niin sitten se epäonnistuu. Ja tämä merkitsee ensinnäkin, että meidän on hallinnoitava hyvin konkreettisesti näitä asioita. Tämä ala on saatava mukaan, kun politiikkaa pannaan täytäntöön, mutta myöskin silloin, kun määritellään, mikä on parasta politiikkaa. Eli tällä hetkellä tämmöistä ei, ei ole. Keskitetty hallinto ei ota huomioon eri tilanteiden erilaisuutta, ja silloin sitä on vaikea soveltaa, ja silloin ollaan hyvin kaukana todellisuudesta. Eri kumppanit eivät ole mukana, ja heillä on eri, hyvin erityyppisiä tuloksia. Ja joskus politiikka ei ole hyvin laadittua, ja sitten tulokset ovat päinvastaisia kuin mitä oli tarkoitus saada. Ja tällä hetkellä kaikki on keskitettyä. Ja tämä on hyvin kaukana siitä, mitä nyt tarvitaan. Meillä ei voi olla vain oikeudellista keskittämistä tai teknistä keskittämistä, koska on teknisiä ja oikeudellisia kysymyksiä. Meidän täytyy ottaa huomioon niidenkin erilaiset piirteet ja meillä täytyy olla poliittisia suuntavivoja, jotka pohjautuvat niille. Ja esimerkiksi kun neuvosto allekirjoittaa seuraavan sopimuksen, meidän täytyy ottaa huomioon tämä uusi suunta. Sitten toinen asia. Me haluaisimme nyt muuttaa tilannetta ja jotta siinä onnistutaan, täytyy ymmärtää, mikä todellisuus on. Yksi suurimpia ongelmia kalastuspolitiikassa on se, että todellisuus ei ole riittävästi kaikkien tiedossa, jos ollenkaan. Jotkut kollegat puhuivat ylikapasiteetista ja myöskin komissio on puhunut ylimääräisestä kapasiteetista, mutta se ei kuitenkaan riitä, vaan täytyy osoittaa, missä se on, mitä se on, missä jäsenvaltioissa, minkä tyyppisiä aluksia, koska ei voi vain sanoa, että on ylikapasiteettia se siis täytyy vähän keskittyä paremmin ja katsoa, mik, mitä se itse asiassa on. Onko komissiolla tutkimuksia tai tietoja, jotka osoittavat, missä tätä ylimääräistä kapasiteettia on aluskohtaisesti ja aluekohtaisesti, jotta voidaan hyvin tarkkaan määritellä, mitä tämä ylikapasiteetti on. No, meillä varmaan ei ole mitään tuloksia, koska mitään tutkimuksia tästä asiasta ei ole. Eli meidän täytyy ottaa selvään, mikä tilanne on ja millaisia aluksia on eri alueilla. Jos me emme tunne todellisuutta, jota yritämme muuttaa, niin sitten tulos todennäköisesti on, että tilanne jää ennalleen. Sitten siirrettävät kalastusoikeudet. No, meillä ei ole tutkimuksia vielä sen suhteen, miten siirrettäviä kalastusoikeuksia on käytetty. Tähän mennessä tiedot ovat aika ristiriitaisia. No, jossain saataan ehkä sanoa, että tulokset ovat myönteisiä, mutta sitten on muitakin tutkimuksia, jotka osoittavat, että tulokset eivät ole myönteisiä. Eli meidän on varmistettava, että ennaltaehkäisemme katastrofin näiden oikeuksien suhteen, ja jäsenvaltiota pitää kysyä, miten tässä tulisi edetä. Meidän täytyy miettiä tiettyjä rakenteita, joissa esimerkiksi on hyvin paljon pieniä kalastusaluksia rannikolla, ja niille tällainen menettely olisi tuhoisaa. Ei voi vain sanoa, että jäsenvaltioiden täytyy panna täytäntöön tätä siirrettävää kalastusoikeusjärjestelmää. Jos sanotaan, että 15 vuoden ajan pitää tehdä näin, niin sehän on aivan hirveä. Ja kokemus on myöskin osoittanut, että kun on siirrettäviä kalastusoikeuksia, silloin alusten määrä vähenee, mutta se ei välttämättä tarkoita, että kalastus vähenisi. Kun puhutaan ylikapasiteetista, ei riitä, että puhutaan vain alusten määrästä, vaan täytyy myöskin katsoa alusten kapasiteettia. Lukumäärän väheneminen ei välttämättä tarkoita, että kalastus tulee vähenemään, vaan päinvastoin ne, jotka jäävät jäljelle tämän uudistuksen jälkeen, saattavat harjoittaa paljon intensiivisempää kalastusta. Ja mitään kunnollisia tuloksia ei saada tällä tavalla, jos halutaan edistää resurssien kestävyyttä. Eli tässä on taas yksi syy lisää, miksi tätä järjestelmää ei pidä tehdä pakolliseksi kaikille jäsenvaltioille. Tähän liittyy nyt kaikenlaisia aloja ja monen tyyppisiä ihmisiä. Kansalaisjärjestöt ovat miettineet erilaisia vaihtoehtoja, joten ei nyt ole niin, etteikö muita vaihtoehtoja oli, ole. Täytyy katsoa näiden laivastojen laatua, mutta myöskin täytyy tarkastella rannikokalastusta, jos halutaan lisää kestävää resurssien käyttöä. No komissio nyt ehkä ei ole tarkastellut tätä kunnolla. Ehkä meillä pitäisi olla jonkinlaista myönteistä syrjintää, jotta voisimme auttaa pienkalastajia. On helpompi olla valikoiva, kun kyse on kalalajien valikoinnista. Siellä käytetään tehokkaammin energiaa. Siellä on enemmän työpaikkoja rannikkoalueilla. Kaikki tällaista asiaa pitää muistaa, eli Myöskin kalatalousasioissa pitää olla erilaisia järjestelmiä käytössä. Komissio voisi toimia näin. Ja komissio voisi rajoittaa tietyn tyyppisten alusten pääsyä tietyille alueille ja edistää kestävämpien pienempien alusten käyttöä. Ja pitää katsoa myöskin hallintoa 12 mailin alueella. Ehkä sitä voitaisiin laajentaa sitä aluetta, jotta saataisiin enemmän pienkalastajia. Mutta tällaisia asioita ei ole mietitty, mutta niitä tulisi kuitenkin pohtia. Sitten lopuksi vielä. Meidän on saatava parempaa tietoa resurssien tilasta. Tällä hetkellä meillä on yhteinen kalastuspolitiikka, mutta tämän politiikan kustannukset ovat jäsenvaltioiden harteilla, ja mielestäni se ei ole oikein. Me emme voi sanoa, että tämä on pelkästään EUn toimivaltuus hallinnoida kalakantoja ja määritellä kalastuspolitiikkaa, ja sitten an- toimittaa laskut jäsenvaltioihin. Ja sitten tiedonkeruusta koituvat kustannukset. Sehän on yksi suurimpia ongelmiamme. Meiltä puuttuu valtavasti tietoja, joita jäsenvaltioissa pitäisi kerätä, ja siksi emme tiedä näistä resursseista riittävästi. On siis ihan oikein, että on ihan oikein, että meidän täytyy miettiä tilannetta ennen tämänhetkisiä sopimuksia. Meille on luvattu tätä jo pitkään ja tähän asiaan pitää nyt puuttua, sitä vielä ei ole ehdotettu. Eikä sitä muistaakseni edes Davisin lausunnossa ole käsitelty mitenkään. Yhteinen kalastuspolitiikka on kolmiulotteinen. Eli ympäristö, sehän on tärkeä kaikessa politiikassa, mutta sitten on myöskin sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. Ja näihin ulottuvuuksiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota komission ehdotuksissa. Ja kun ajatellaan ympäristöä, kun ei ajatella taloutta eikä sosiaalisia kysymyksiä, no David esimerk- mainitsi muutaman esimerkin, Jos ajatellaan vaikka talvea, seuraava ja viime talvi, silloin kalastusten piti lähteä uusille vaarallisille vesille ja he varantavat elämänsä, jotta pystyvät tienaamaan elantonsa ja elättämään perheensä. Ja kun ihmiset toimivat näin, tietysti he joutuvat riskeeraamaan henkensä, eikä voi sanoa, että täytyy muistaa ympäristö. No se nyt ei ole ehkä kaikkein tärkein asia. He vaarantavat henkensä elätäkseen perheensä. Muussa tapauksessa, jos kalastajia ei kohdella oikeudenmukaisesti, emme pääse tavoitteisiin, esimerkiksi ympäristötavoitteisiin. Eli paperilla saattaa olla ihan hyvää tekstiä, mutta siitä pitää myöskin tehdä todellisuutta, ja se mitä on tähän mennessä tehty ei ole riittävää. Kiitoksia. Sitten kaikki varjoesittelijät ovat puhuneet. En nyt katsonut edes kelloa, vaan annoin kaikkea puhua vapaasti. Ja nyt sitten muut kollegat. Ja nyt voisin ehdottaa, koska Chrisilläkin pitää vielä olla vastausaikaa ja komissiolla. Eli nyt pyytäisin, että rajoit pitäydytte kahdessa minuutissa. Ensimmäisen puheenvuoron saa Peter van Dalen. Voorzitter, dank u wel. Puheenjohtaja, kiitos. Olen samaa mieltä komission lähestymistavasta, samoin kuin esittelijän. Meidän täytyy saada aikaan muutoksia. Liian paljon kalaa pyydetään liian monien kalastusalusten toimesta. Nämä Näistä tavoitteista haluaisin painottaa vielä muutamaa asiaa hieman enemmän. Ensinnäkin haluaisin, että mietintö olisi hieman kunnianhimoisempi, mitä tulee ympäristöystävällisiin pyyntivälineisiin. Tarkistuksessa 73 puhutaan näistä menetelmistä, mutta minä haluaisin olla vielä tarkempi. Eli sellaisia pyyntimenetelmiä, jotka todellakin säästävät ympäristöä ja jotka ympäristöystävällisellä tavalla pyytävät kalaan ja antavat kalalle mahdollisuuden. Toisekseen ikävä kyllä kalastuspolitiikkaa muodostavat poliittiset päätökset ja tiedemiehet, jotka laativat raporttejaan vuosittain, heitä kuullaan aivan liian vähän. Minä haluaisin, että näille tieteellisille raporteille annettaisiin enemmän painoarvoa, joten tällaisen asian haluaisin mukaan mietintöön. Kolme asiaa, mitä ei ole vielä käsitelty. Eh, liittyy tällaisiin eh, verotuksellisiin mahdollisuuksiin kalastajille, jotka lopettavat kalastamisen. Minun kotimaassani eh, tietyt kalastajat lopettavat kalastamisen, joka sitten auttaa esimerkiksi kalastuskantojen elpymiseen. Ja sitten tämä kalastaja siirtyy uuteen ammattiin esimerkiksi sisävesiliikenteeseen ja silloin tämä henkilö ehkäpä maksaisi vaikkapa vähemmän veroa hänen palkastansa. Tällä tavalla voitaisiin siis vähentää tätä ylikalastamista, kun annetaan kalastajalle verohelpotuksia uudessa ammatissaan. Sitten lopuksi yksi asia, josta ei ole puhuttu, on meidän oma käytöksemme. En ole kuullut sanaakaan käytöksestä. Kun olen Strasbourgissa ja kat- kävelen sushibaarin ohitse, niin näen, että puoli parlamenttia istuu siellä syömässä susheja. Miksi me emme muuttaisi omaa käyttäytymistämme myös Äh, kalan syömisen suhteen. Ja sitten vielä yksi äh, asia, työjärjestyspuheen vuoro koordinaattoreille ja puheenjohtajille, siis erillään minun puheestani nyt. Äh, minä olen vain tällainen vaatimaton varajäsen, mutta olen hämmästynyt siitä, että te annatte täällä niin paljon puheaikaa koordinaattoreille. Miksi rajoitetaan puheaikaa vain tälle toiselle kierrokselle eikä ensimmäiselle keskustelulle. Tämä on asia, josta haluaisin, että koordinaattorit puhuisivat. Kiitos. Eh. Kiitoksia. Tämä on tietysti tärkeä aihe, se on selvää. Mutta voin sanoa, että kaikki aiheet ovat aina tärkeitä ja kaikki tietysti haluavat riittävästi aikaa omalle aiheelleen. Ja tänään tähän asiaan on käytetty aika paljon aikaa.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 Ne ovat kaksi eri nimeä. No, kuuntelin nyt tarkkaavaisesti, mutta tästä nyt puuttuu jotain tästä keskustelusta. Jokainen puhuja on puhunut vain merikalastuksesta eikä makean veden kalastuksesta. 75 prosenttia kalastuksesta on peräisin merestä ja neljännes sitten makeilta vesiltä. Ja olen samaa mieltä siitä, että kalakantojen suojelu merillä on tärkeää, mutta kalakantoja on suojeltava myöskin joissa, tonavassa ja niin edelleen. Tuo on äärimmäisen tärkeää. Ja kysehän on myöskin kalastuskulttuurista, joka on tuhansia vuosia pitkää tietyillä alueilla. Ja monilla Monet ovat maininneet esimerkiksi lohen, mutta ovat, oletteko maistaneet vaikka karppeja tonavasta tai forelleja tai muita kalalajeja? Ja kokeilkaa näitä kaloja ja voitte huomata, että ne ovat aivan yhtä herkullisia kuin merestäkin pyydettävät kalat. Eli siksi pyytäisin, että Chris David vetäisi pois kaikki ne tarkistukset, jotka asettaisivat makean veden kalastuksen heikompaan asemaan. Ja mikäli Davis ei näin, tä, näin tee, niin sitten pyytäisin, että kollegat eivät tukisi näitä Davisin tarkistuksia. Mielestäni nämä tarkistukset ovat huonoja ja syrjiviä, ja huomattaisin, että myöskin Britanniassa on makean veden kalastusta ja silloin pitää ottaa huomioon myöskin englantilaisten kalakantojen tila. Ja meidän täytyy kantaa vastuu viime vuosien kalastuspolitiikasta ja meidän täytyy tietysti muistaa luonnon monimuotoisuus myöskin makeilla vesillä. Eli pyytäisin Davis, että vetäisitte pois tällaiset tarkistuksenne. Karl Schlüter. Und... Kiitoksia. Eli Schlüter ja sitten Zebä. Think... Kiitoksia Chris tästä mietinnöstä. Tässä otsake on väärä. Tässä pitäisi olla ei kalatalouspolitiikan uudistus, vaan kalatalouksen hoidon muuttaminen. Ainakin Chris pitäisi pyytää neuvottelemaan neuvoston kanssa, jotta puol- puoltamaan meidän valiokuntamme kantoja, mitä tulee tähän asiaan. En pidä niinkään näistä siirrettävistä kalatsoikeuksista, koska Normaali markkinalogiikka on, että isot syövät pienemmät. Näin, tässä yleensä tapahtuu näin minä analysoisin tilannetta, mutta voin sanoa kyllä yhdellä ehdolla kuitenkin. Sanoitte, että kalojen pitäisi myös voi käydä, voisi harjoittaa seksiä. Tosin jos käy, ihminen käy Bordellissa häntä kustaa jostain sitä tuskaksi. No joka tapauksessa me emme ole vastuussa kuitenkaan kalojen lisääntymistä. Ne hoitavat itse homman. Eivät ihmiset luo kaloja, vaan kalat itse. Ja siksi looginen johtopäätös on, että kalastuskiintiöt ja oikeudet pitäisi antaa kaikille kansalaisille Euroopassa. Ja jos ammattikalastaja haluaa kalastaa, hänen pitäisi ostaa kiintiöt yksittäistä kansalaista. Silloin voidaan saada harjoitettua kestävää kalastusta, vaikka se on teknisesti monimutkaista. Ja mielestäni ajatus siitä, että kalat kuuluvat jokaiselle yksittäiselle kansalaiselle on väärin antaa mielestäni kiintiötä suurimmille aluksille ja niin edelleen. Logingon pitäisi pikemminkin olla, että tämä on kansalaisten oikeus. Ja jos joku haluaa näitä ostaa, niin joutuu sitten maksamaan. Kalastajat vain tässä kalastavat luonnonvaroja, eivätkä itse aiheuta syntäkaloja. kaloja olin esittäjän poisheitosta viime kaudella ja lisäsin ainakin tarkistuksen 50 sen, että on erittäin tärkeää, että emme luo mitään piilokannusteita tai kakkosmarkkinoita poisheitolle. Meidän pitää varmistaa, että saa maksun vain varsinaista kustannuksesta, kun vie hylätyt kalat satamaan. Ei pitäisi kannustaa väistä syistä. Ja edelleen kalan viljelystä. Olen samaa mieltä tästä kestävyydestä, mutta johtopäätös tästä on, että pitäisi keskittyä enemmän öö, mm, muihin kuin petokaloihin. On siis kaloja, jotka eivät syö toisia kaloja ja näin kalastuksesta tulisi paljon kestävämpää tai kalanviljasta tulisi paljon te, ympäristöystävällisempää ja näin löydettäisiin markkinoita ja vältettäisiin näistä kakkosaalista, lisä, sivusaalista ja muista. Olen samaa mieltä näistä ehdotuksista, joita olen kuullut. Joitakin asioita haluan kuitenkin muuttaa, mutta pääosa on oikean suuntaista. Mutta tämä on siis merien ha- hoidon uudistamisesta kysymys. Kiitoksia sitten Zeda. Chris Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Chris Davisia ja varjoesittelijöitä tähän mennessä tehdystä työstä lienee kiistatonta, että tässä on kysymys resurssista, josta meidän on kannettava yhdessä vastuuta. Ja Euroopassa me olemme päässeet jonkin verran eteenpäin tämän vastuun suhtaan. Joka neljäs kala heitetään takaisin kuolleena mereen ja 60 prosenttia kulutetusta kalasta tulee viennistä ja meidän kalastuslaivastomme kasvaa koko ajan. Chris Davisin mietinnössä perustelussa näin sanotaan, ja sen vuoksi me tarvitsemme välttämättä nyt toimintaa. Komission ehdotus on ehdottomasti oikean suuntainen ja mielestäni on keskeistä, että me saamme vahvemman tietokannan niin, että ei tässä vain perusteta tietoa sille, mistä, mitä ihmiset sanovat tai luulevat. Meidän täytyy tietää, mistä me puhumme. Ja meidän täytyy myös huomioida jäsenvaltioiden ja yhteisöjen roolit. Meillä täytyisi olla nämä kiintiöt, joka on jäsenvaltiotasolla ja sitten yhteisöt lähtevät tätä mikrotasolla hoitamaan. Joten äh, millä tavalla sitten näitä kiintiöitä hoidetaan, mutta on tärkeää, että me saamme kiintiöt myös tälle perinteiselle kalastukselle. Mutta että Euroopan unioni ei lähde mukaan sekaantumaan tähän mikrohallintaan. Tähän mennessä suurin virhe on se, että tällä sektorilla on todella vähän läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta. Kuten Linda ja Kriskin sanoivat, niin esimerkiksi tämä 16 miljoonan euron vahinko on, on, on hyväksymätöntä, ei, ei sitä voi hyväksyä. No, pääongelma on nyt se, että kun ää, laittomasti kalastaa, että rangaistukset ovat kovat. Täytyy huolehtia siitä. Olen iloinen nyt siitä, että me ympäristöasioiden valiokunnassa myös voimme korottaa omaa ääntämme, eikä jättää tätä ainoastaan kalastusihmisille. Se mielestäni on ollut tähän mennessä suuri virhe. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Pokros Lajos viimeisenä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I'm also... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin tulen maasta, joka ei ole, jolla ei ole pääsyä merelle, joten en puhu nyt kovin paljon merikalastuksesta, mutta kuitenkin Mielestäni minulla on muita kysymyksiä, joissa tätä tekstiä voidaan parantaa. Yksi seikka, joka tuskasti puuttuu tästä, on rahoitus. On, tässä on vain yksi lause koko lyhyessä perusteluosassa, jossa puhutaan rahoituksesta. Ensimmäinen kohta, viimeinen sivu sanotaan, että kala teollisuus on tuskin kannattavaa ja monissa tapauksissa sitä pidetään hengissä tukien voimalla. Jos tämä otetaan laajemmassa yhteydessä esiin, silloin ymmärtää, miksi e- Euroopan vaikutusvalta vähenee. Me käytämme paljon rahaa sellaiseen, mikä on täyttä veronmaksajien rahan tuhlausta. Tuet voidaan kyllä perustella, jos ne ovat väliaikaisia, jos niillä rahoitetaan e, liikakapasiteetin poista. Tässä on tilanne eri. Me pidämme yllä liikakapasiteettia tu- tukien voimalla ja tämä on kielteinen eurooppalainen lisäarvo eikä myönteinen sellainen. Minä olin jäsenenä budjettiaseen valiokunnassa vielä viime aikoihin saakka ja tiedän kuinka paljon rahaa oikein käytämmekään asioihin jotka eivät synnytä minkälaista myönteistä lisäarvoa tai muutakaan arvoa, joten olisikin hyvä, että koordinoitaisiin ja tehtäisiin yhteistyötä kalatalousvaliokunnan kanssa ja myös budjettiasian valiokunnan kanssa, koska jos jo analysoi näitä muutosesityksiä, ne ei tässä ole enää mitään järkeä. Miten voidaan vähentää tukia, miten nämä rahoitus kysymykset saadaan tehokkaim, tehokkaimmaksi. Ilman, että tarkastellaan kestävää rahoitusta, niin en usko, että pystymme ratkaisemaan näitä olemassa olevia ongelmia asianmukaisella tavalla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komissio saa puheenvuoron. Viisi minuuttia. Ernesto Penaslado, meriasioiden pääosastosta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi sanoisin, että komissio tukee ja on erittäin tyytyväinen tähän Davisin mietintöön. Kaiken kaikkiaan me olemme samaa mieltä esittelen analyysistä koskien yhteisen kalastuspolitiikan puutteita. Ja tämä mietintö on hyvä. Sehän suurin piirtein menee siihen suuntaan, että vahvistamme tätä politiikan uudistusta. Eli olemme hyvin pitkälti näiden ehdotusten kannalla. En nyt kommentoi yksittäisiä tarkistuksia, mutta muutama kohta kuitenkin, jotka esittelijä otti esiin. Me pidämme hyvänä kaikkia aloitteita, joilla tuetaan kalakantoja, se on selvää. Artiklassa 39 ei ole mitään suosituimmuutta, mutta uskomme kuitenkin, että jos me painotamme ympäristöseikkoja, me silloin voimme päästä näihin tavoitteisiin, jotka on määritelty yhteisessä kalastuspolitiikassa ja artiklassa 39. Eli kalakantojen elpyminen on ennalta ehto sille, että päästään kalastuspolitiikan konkreettisiin tavoitteisiin. Sitten nämä hallintosuunnitelmat. Niin, on tärkeää, että kun puhutaan vuositason lukemista, ne täytyy määritellä sillä tavalla, että pitkän aikavälin tavoitteet hoitosuunnitelmissa otetaan huomioon. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että noudatamme neuvoston toimivaltuuksia, kun se määrittelee nämä vuosittaiset saaliit. Eli meidän täytyy varmistaa, että meillä on järjestelmä, jossa on tätä itsekuria, mutta myöskin noudatetaan artikla 43.3. Näin ei vielä ole toimittu. Meidän täytyy sitten ulottaa tämä kiel- poisheittokielto kaikkiin lajeihin ja kiitämme siitä, että Davis on tukenut kantamme. Tässä on tärkeää, että poistamme epäilyksiä, joita on tämän ehdotuksen ympärillä. Tänä aamunakin on sanottu, että meidän ehdotuksemme – tehdä pakolliseksi kaikkien saaliiden purkamisesta satamaan, myöskin pienten kalojen osalta. Silloin voitaisiin luoda markkinoida pienille kaloille. Tämä ei siis ollut tarkoituksena. Tämä ehdotus täytyy nyt muistaa siinä kontekstissa, että saman aikaan kun tehdään tämä ehdotus, meillä on kaikki elementit, joilla voimme varmistaa, että me minimoimme pienten kalojen saalismäärät. Sitten valikoivuus sekä lainsäädännössä että myöskin talouskannustimien osalta koskien valikoivimpia kalastuskäytänteitä. Eli miten tämä sitten toimii? Meillä on toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kalastuksen valikoivuus on sellaista, että pienten kalojen saalismäärät supistuvat huomattavasti, mutta tiedämme, että todellisuudessa – tätä ei voida supistaa ihan nollaan kuitenkaan. Se ei ole käytännössä mahdollista. Eli väistämättä tapahtuipa kuinka paljon edistystä hyvänsä, edelleen on pieniä kaloja, kalasaalita, mutta ne ovat pienempiä kuin ennen. Ja niitä ei saa an- päästä mätänemään satamissa. Niille pitää tehdä jotain. Ja siksi meillä on ehtoja sen suhteen, mitä tehdään näille kaloille, joita ei haluttu kalastaa. Mutta kuitenkin tämän määrän pitää olla paljon pienempi kuin tällä hetkellä. Sitten siirrettävät kalastusoikeudet, nehän ovat hyvin kiistanalaisia tässä valiokunnassa niin kuin muuallakin. Ja olen samaa mieltä kuin esittelijä. Eli komission ehdotuksessa sanotaan, että jäsenvaltiot voivat päättää kansallisesta järjestelmästä liittyen siirrettäviin kalastusoikeuksiin – jotta jokainen maa voi kiinnittää huomiota omiin ongelmiinsa mahdollisimmin kasaantumisiin tai siihen, että jotkut alueet eivät saisi ollenkaan kalastusoikeuksia. Meillä on valtavasti kokemusta monista maista ympäri maailmaa, myöskin joistain EUn jäsenvaltioista. Ja komissio ei koskaan sano, että siirrettävät kalastusoikeudet ovat täydellinen järjestelmä, joka ratkaisee kaikki ongelmat, mutta ainakin se ratkaisee niitä paremmin kuin mikään muu vaihtoehto, jota on pohdittu. Ja näiden maiden kokemuksesta kävi ilmi, että kun ei suojella pienimuotoista kalastusta, se johtuu siitä, että järjestelmä ei ole suunniteltu sillä tavalla. Esimerkiksi Islannissa on näin. Mutta kaikissa maissa, joissa on siirrettäviä kalastusoikeuksia tai vastaavia järjestelmiä, ne on suunniteltu niin, että suojellaan esimerkiksi pienimuotoista tai joitain alkuperäisväestöyhteisöjä, ja meidän täytyy suojella näitä, näitä yhteisöjä. Ja näin on esimerkiksi Uudessa-Seelannissa, Yhdysvalloissa on erinomaisia esimerkkejä. Chilestä on esimerkkejä. Eli kaikki riippuu siitä, miten järjestelmä on suunniteltu. Eli meidän ei pidä katsoa näitä siirrettäviä oikeuksia pahalla silmällä. Mikään ei ole väistämätöntä, kaikki riippuu siitä, miten asiat suunnitellaan. Ja meidän ehdotuksessamme on paljon liikkumavaraa myöskin jäsenvaltioille. Sitten pienimuotoisen kalastuksen paremmat mahdollisuudet. Ja täällä sanottiin jopa, että mahdollisuus, että olisi järjestelmä kiintiöiden osalta jäsenvaltioissa, jossa palkitaan ne, jotka noudattavat sääntöjä. Ja komissio on tästä täysin samaa mieltä, mutta muistuttaisin, niin kuin Daviskin, että tämä on tällä hetkellä jäsenvaltioiden toimintavaltuuksissa. Eli jos te katsotte, että ei pitäisi enää kuulla jäsenvaltioille tämän oikeuden, vaan että niillä olisi jonkinlainen velvollisuus järjestelmän puitteissa miettiä painopistealueita tai kalastusoikeuksien jakoperusteita, jotta voitaisiin tukea pienimuotoista kalastusta tai kestävämpää kalastusta. Niin totta kai komissio sitten tarkastelee näitä ehdotuksia Tällä hetkellä jäsenvaltiot päättävät näistä, ja pitäisikö sen päätöksen jäädä pelkästään jäsenvaltioille? Se on nyt kysymys. Sitten vesiviljely. Me haluamme tukea vesiviljelyn kehittämistä, joka sopii yhteen ympäristölainsäädännön kanssa. Ja sitten eläinrehukysymys. Me ymmärrämme kyllä näiden esittelijän ehdotusten ytimen, mutta kalarehumarkkinat ovat globalisoituneita ja ei ole helppoa katsoa, millainen suhde on vesiviljelyn ja kalajauhon välinen suhde, koska markkinat ovat todella globaaleja. Kalajauhe voi tulla Perusta tai Chiilestä ja sit, tai sitten Nämä siis markkinat ovat hyvin monimutkaiset, eikä näitä yhteyksiä ole helppo selvittää. Sitten avoimuuskysymys, niin olemme täysin samaa mieltä. Mitä enemmän järjestelmässä on avoimuutta, sitä parempi. Siinä ihan lyhyt vastaus tähän. Sitten alueellistaminen. Pitäisikö säätää yksityiskohtaisempia lakeja No, tämä on todettu monen kertaan. Eli juristit eivät sallisi sitä. Eli tämän alue, jossa sopimuksessa ei ole minkälaista sääntöä alueellisen päätöksenteon suhteen. Eli tämä on hyvin vaikea ja monimutkainen kysymys, jos tällaista päätöksentekoa pitäisi määritellä laissa. Mutta näiden oikeudellisten ongelmien lisäksi meillä on tärkeämpikin kysymyksiä. Eli onko hyvä ajatus edes toimia näin. Tämä alueellinen päätöksenteko on jotain, jonka täytyy kehittyä. Meillä ei ole mitään taikasauvaa tähän tällä hetkellä. Meidän täytyy kehittää tämän päätöksenteon toimintamalleja tämänkisessä oikeudellisessa kontekstissa, ja toivottavasti ei nyt pitäisi miet- laatia mitään yksityiskohtaisia sääntöjä tämän alueellisen toiminnan suhteen, koska se ei sitten kuitenkaan soveltuisi tietyille alueille. Eli sen sijaan, että on hyvin yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten tämä toimii käytännössä, meistä tämän oppimisprosessi ja käytäntö sitten osoittaa, millä tavalla voidaan parhaiten toimia. Sitten rannikkoyhteisöt. Niin kuin teillä on mahdollisuus keskustella tästä ehdotuksesta merirahaston yhteydessä, niin me olemme ehdottaneet, että huomattavasti siirretään varoja laivojen romuttamiseen ja varoja ei enää käytettäisi, joita ei enää käytetä romuttamiseen, käytetään rannikkoalueiden kehittämiseen. Eli tämän rahaston tarkoituksena on viedä pois varoja romuttamiselta ja määrätä näitä varoja pitkälti rannikkoyhteisöjen kehittämiseen. Ja sitten työolosuhteet, niin ulkomaisten työntekijöiden osuus. No meillä nyt ei ole ihan päivitettyjä tietoja, mutta on arvioitu, että vaikka tämä vaihtelee hyvin suuresti, niin vähintäänkin 10 prosenttia näistä työntekijöistä on EUn ulkopuolelta, vaikkakin joissain osissa Eurooppaa tämä lukema on paljon korkeampi. Mutta nämä eivät ole uusia tietoja, mutta viime vuosien tietojen mukaan tämä suhde on koko ajan nousussa. Ja sitten työolosuhteet, no se on tietysti tärkeää. Hyvä uutinen on se, että pian ILOn yleissopimus työolosuhteiden suhteen allekirjoitetaan jäsenvaltioissa, ja me uskomme, että tämän yleisopimuksen allekirjoittaminen vaikuttaa myönteisesti työolosuhteisiin. Sitten kommentoitiin myöskin tietoja, ei tarvita lisää tietoja. Olemme tästä täysin samaa mieltä. Ja sitten ihan tiedoksi teille. Ei nyt ihan pidä paikkaansa, että tämä olisi yhteistä politiikkaa, mutta että tietoja tulisi jäsenvaltioista. Unionin budjetti jo tällä hetkellä rahoittaa 50 prosenttia näistä kuluista. Ja rahaston suhteen komissio ehdottaa 358 miljoonaa euroa tietojen keruun yhteisrahoittamiseen. Ja sitten on myöskin korkeampi prosenttilukema jopa 65 prosenttia kokonaiskuluista. No siinä varmaan tuli vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Antworten. Kiitoksia näistä vastauksista. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä Chris Davis, olkaa hyvä. And thank you colleagues for the, for the... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollegoja tästä keskustelusta. Yritän nopeasti esittää tiivistelmän minulla on viime kuukausina monissa kokouksissa komission edustajien kanssa ja siellä sama on toistunut uudestaan ja uudestaan ja uskon, että tämä keskustelu, tai, tai siis komissio on saanut tavallaan turpinsa monissa yhteyksissä, mutta varmasti tämä oli nyt miellyttävä kokous, niin että ei tarvitse tällä kertaa kärsiä. Haluaisin myös sanoa, että olen erittäin onnekas siinä, että varjoesittelijät ovat varsin mallikkaita ja meidän pitäisi olla yhdessä myös Ulrike Rodustiin kaatalousvaliokunnasta, joka on hyvä pääesittelijä ja on hyvän luonnospohjan ja tämä osoittaa, että hän on pitkälti samaa mieltä ajattelusta täällä. Jos voisin käsitellä muutamaa kohtaa makean veden kalastuksesta. En tiennyt, että tässä syyrin jotenkin makean veden kalastusta. Jos näin on, niin löydetään toki keino korjata tällainen tilanne. Herra Laius mainitsi rahoituksen. Hyvä asia, todellakin. Rahoitus on ratkaisevan tärkeää mutta on erityinen rahoitusasetus olemassa, siksi minä en tahtunut tähän asiaan. Epäilen, että tämän asian esittelijä ei laadi tällaisia ajatuksia, joita teit, ja, mutta ehkä me voimme te- työstää tätä asiaa yhdessä vielä. Sitten vielä jotakin kohtia. Linda McEvan puhui muun muassa pois heitosta vaihtoehtoidesta. Totta, mitä vaihtoehto oikein on? Se on aivan totta. Niin kuin alussa sanoin, se, että kieltään vaihtoehto, luo tällaista dynamiikkaa. Se ei ole mikään staattinen kannanotto, vaan se johtaa positiiviseen muutokseen. Näin olemme aina kokeneet. On sanottu, että valikoivia pyyntivälineitä ei ollut olemassa, mutta sitten kun ne kiellet, tai kiellettiin muunlaista, niin niitä alkoikin ilmestyä. Sitten aikarajoista voidaan puhua. Sitten Bas mainitsi, että Alankomaissa siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä ei ole muuttanut liikakapasiteettia. No ei, tämä huoneisto pitää vain muuttaa, enkä usko, että tai meillä on tämän tyyppinen järjestelmä myös yhdessä kuningaskunnassa ja sitäkin todellakin pitää paljon muuttaa. Martin puhui voidaanko saavuttaa tämä äh, kestävä enimmäistuotto vuoteen 15 Kyllä se voidaan, mutta riippuu millaista kysymyksestä on kysymys. Mutta jos sitten halutaan vähentää myös kalakuolleisuutta, niin silloin se voidaan saavuttaa. Mutta jos lisätään biomassaa, niin siinä ei kyllä onnistuta, ei vuoteen 15 mennessä, eikä edes kun otetaan kaikki lait huomioon vuoteen 2020 mennessä, joten määritelmä on tässä avainasemassa. Hän mainitsi myös mikä on mielestäni tällainen suurin tai, tai suurin enimmäiskestävä tuotto. Ekologista ajattelen, haluan päästä samalla tasolla kuin oltiin 50 vuotta sitten, kun pystyy melkein kävelemään kalojen päällä, mutta kyse voi olla siitäkin, että tulkitaan vaan mikä on oikea tasapaino alusten määrän ja tuottavuuden välillä. Ehkä tässä tarvitaan hiukan hienosäätöä. Sitten Oikeastaan herra Ferreran kanssa olen eriten eri mieltä ja varmasti palaamme tähän vielä iltapäivällä kaltausvaliokunnassa. Meillä on hiukan erilainen lähestymistapa. Herra Ferreira, te mainitsitte, että kalastajat vaarantavat henkensä kalastaessaan ja pyrkiessään selviytymään, mutta tämä osoittaa vain, että kyseessä on kala, liikakalastus. Ja syy, miksi ovat riskitilanteessa, että helppoa kalastusta ei enää ole olemassa. Näitä kalakantoja ei enää ole. Ja ajatus siitä, että tai että pitäisi tukea pienimuotoista kalastusta. Se on oikeastaan asia, joka kuuluu pääasiassa jäsenvaltiolle, vaikka tietysti kalatalousasetus pitäisi tässä olla apuna, mutta toisaalta ei voida sanoa, tai me emme voisi toisaalta sanoa, että haluamme enemmän alueellistamista, ja toisaalta sitten haluamme, että komissio asettaa enemmän toimenpiteitä ja edistää pienimuotoista kalastusta. Tämä on kyllä jäsenvaltioiden huolenaihe. Heidän pitää hoitaa tämä kysymys, eikä pitäisi vain syyttää Brysseliä tästä tai sanoa, että me voimme jatkaa kalastuksen tukemista, joka ei ole kannattavaa. Tämähän vain edistää liikakalastusta ja johtaa huomattaviin rahoituskriiseihin, joita nyt muutenkin läpikäymme täällä Euroopassa muissakin yhteyksissä. Ja lopuksi Christopher Fjellner aivan oikein totesi, että päätöksiä tehdään liian harvojen toimista täällä parlamentissa koskien kalastuspolitiikkaa. Sama koskee hallituksia. On vain vähän kalastusministereitä. Se on ehkä yksi alhaisista viroista. Ne tekevät lyhyen aikavälin päätöksiä, eivätkä tarkastele koko isoa kuvaa, eivätkä pohdi minkälainen viesti välittyy globaalisti kalakantojen paremmasta hoidosta. Sama koskee tätä parlamenttiakin, ja siinä onkin vaara. Vaarana on, että vain muutamat jäsenet, jotka ovat motivoituneita ja haluavat eh, puoltaa kansallisia etuja, ovat mukana työryhmissä ja toimitaan suunnittelussa elimissä. Ja suuri enemmistö taas puhuu, että halutaan uudistus kalatalouspolitiikkaan, mutta se nyt ei ole kuitenkaan meille henkilökohtaisesti tärkeä koska Eivät he tule paikalle, se on kun ryhmät päättävät politiikoistaan. Eli ne johtavat, jotka ovat mukana kokouksessa läsnä, ja meidän pitää siis olla paikalla. Kiitos. Stevens. Kiitoksia. Ja oli hyvä, että nyt perinpohjaisesti käsiteltiin tätä aihetta. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 9. maaliskuuta puolelta päivin ja sitten ympäristövaliokunnassa 12. huhtikuuta äänestetään. Ja sitten mietintö kalatalousvaliokunnassa – siitä äänestetään 10. heinäkuuta ja sitten syyskuussa äänestämme tästä täysistunnossa. Ja sitten maaliskuun lopussa äänestämme tästä tässä valiokunnassa. Ja tämä on tärkeä mietintö ja tämä on eräänlainen testi Lissabonin sopimukselle, kalatalouspolitiikalle, maatalouspolitiikalle. Nämähän alueet yleensä olivat asioita, joita käsiteltiin suljetuin ovin. Ja nyt ensimmäistä kertaa meillä on parlamenttina mahdollisuus olla mukana näiden asioiden hoitamisessa. Ja nämä kaksi politiikan aluetta on saatava avoimeksi. Ja meillä on valtava vastuu esittelyille ja varjoesittelyille, ja uskon, että hoidamme nämä asiat hyvin. Ennen kuin menemme seuraavaan kohtaan, haluaisin toivottaa terveeksi suomalaisen vierailijaryhmän, joka on Satu Hassin kutsusta täällä. Eli tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin ympäristövaliokuntaan. Sitten kohta kuusi. Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely. Ja kollega Ferreira on valmistelija. Meillä on nyt tähän varattu puoli tuntia. Eli nyt tiedätte, että noin puoli 12 päätämme. Eli ensimmäisen puheenvuoron saa valmistelija Ferreira, olkaa hyvä. Eh, eh, äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Yritän olla nopea. Mutta syy, että me olemme laatineet tämän lausunnon liittyy siihen, millä tavalla tämä vaikuttaa, yhteinen markkinajärjestely vaikuttaa kala kantoihin, mutta myös elintarviketurvallisuus turvallisuus ja kansanterveys on tärkeää. Näissä tarkistusluonnoksissa pyrin kattamaan kaksi asiaa. Ensinnäkin ympäristöasiat, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ensimmäiseksi on hyvin tärkeää olla tietoinen siitä, että ympäristöulottuvuus kalastuksessa, sitä ei voida erottaa taloudellisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Ne kuuluvat yhteen. Jotta me saisimme parhaan mahdollisen kestävyyden, meidän täytyy muistaa sosiaaliset ja taloudelliset toimenpiteet myös. Tämä on oikeastaan se johtolanka tässä lausunnossa. Osassa tarkistuksista tarkastelen pienimuotoista kalastusta ja rannikkokalastusta. Tuen kalastajia, jotka kuuluvat nimenomaan tähän laivaston osuuteen. Tällä hetkellä laivaston nämä osat eivät ole oikeastaan mukana tässä yhteisessä markkinajärjestelyssä. Ne on oikeastaan jätetty ulkopuolelle ja tämä sektori, kuten aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin, haluaa olla mukana, kun pyritään luomaan parempaa kestävyyttä ne ovat parempia kestävyyden kannalta, ne kykenevät valikoimaan esimerkiksi kalalajeja helpommin. En ole samaa mieltä edustaja Davisin kanssa tästä mitä hän sanoi, positiivisen syrjinnän täytyy jäädä jäsenvaltioille. Meidän täytyy voida tehdä jotain. Meidän täytyy voida tehdä jotain, jolla voimme tukea näitä pienkalastajia ja rannikkokalastajia. Jäsenvaltioilla on usein oma lainsäädäntö puitteissa ja jäsenvaltioiden saattaa olla hyvin vaikeaa myöntää tällaista positiivista syrjintää näille pienkalastajille. Useimmiten se edut menevät suurkalastajille. Ja tämä on asia, joka meidän täytyy ottaa huomioon YMJissä. YMJissä pitäisi myös jotenkin antaa parempi tuotto tälle sektorille ja parantaa kalastus- ja vesiviljelytuotteita ja antaa lisäarvoa. Tämä on hyvin tärkeää, kun me tarkastelemme tuottojen kestävyyttä. Meidän täytyisi myös huolehtia siitä, että kalakannat voivat itse elpyä ja palautua. Ja en tiedä, onko tämä yhteen sopivaa sen lainsäädännön kanssa, jota meillä on. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja älykkäitä. Meidän tulee käyttää markkinajärjestely mahdollisuuksia, jotka meillä on, niin että voimme antaa johdonmukaisen vastauksen sille, mitä sektori tarvitsee tuottojen muodossa ja myös äh, siihen, miten sektoria olisi markkinoitava. Meidän on tarkasteltava muitakin asioita, kuten esimerkiksi kuluttajalle annettava informaatio. En nyt halua puhua liian pitkään. En aio käydä lävitse kaikkia näitä tarkistuksia yksittäin. Ja jätänkin puheenvuoroni tähän. Obrigado. Als dieses... Kiitoksia. Sitten Fieller ja sitten Pirillo. Eli Fieller seuraavaksi. Eh, Kiitos puheenjohtaja tästä minulla on huomattavasti enemmän näkökantoja kuin mitä näistä kahdesta muista mietinnöstä, mutta yritän tässä nyt rajata puheenvuoroni ja antaa vain tällaisen yleisen näkökannan. Tässä ehdotuksessa yhteiseksi markkinajärjestelyksi on minusta hyvin vähän markkinoita. Ja erittäin paljon enemmän tällaista julkista, valtio, rahaa, tuki ja niin edelleen. Tulee sellainen olo tavallaan se, että niin kuin sanotaan, että ei pitäisi tavallaan antaa enempää rahaa huonoihin tuotteisiin ja että meidän pitäisi nyt antaa lisää rahaa kalastusalueelle sen vuoksi, että sille on jo annettu niin paljon. Minusta tässä nyt itse asiassa lisäämme ongelmia sen sijaan, että parantaisimme tilannetta. En tarkoita tällä sitä, etteikö tarvittaisi tukea, kyllä, mutta lisää rahaa tarvittaisiin siihen, että äh, voitaisiin paremmin hoitaa varastointia, lastin purkamista ja sellaista. Se on mielestäni väärin. Ei siihen tarvitse enempää. Se on tavallista toimintaa. Ja ylikapasiteetti kalastuksessa Euroopassa liittyy liittyy ehkä siihen, että me olemme antaneet liikaa verotuksellista tukea tälle sektorille. Ja esittelijän lähtökohta kuitenkin tuntuu olevan se, että meidän pitäisi antaa vielä enemmän tukea tälle sektorille ja sen kautta me teemme ongelman vain vielä pahemmaksi. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Ferreiraa tästä lausunnosta. Siinä on monia ajattelemisen arvoisia kohtia. Erityisesti on kiinnitetty huomio pienimuotoiseen rannikokalastukseen, joka usein on perhekalastusta. Monissa jäsenvaltioissa pienkalastuksella on merkittävä rooli. Siihen liittyy paljon työllisyyttä ja joillain alueilla se on kaikkein tärkein elinkeinon harjoitustapa. Asioista tänään puhutaan, ansaitsee nyt sen, että analysoimme kaikkia ehdotuksia, jotka liittyvät yhteisen kalastuspolitiikan muuttamiseen. Ja kuten tiedämme, tarkoituksena on saada aikaan kestävämpää kalastusta, johon liittyvät ympäristö- ja merialueiden kysymykset. Tuottajajärjestäjillä on myöskin keskeinen rooli, kun vakautetaan markkinoita ja parannetaan kalastuksen laatua, vaan tällä tavalla voidaan myöskin vaikuttaa pois heitettyjen saaliiden vähentämiseen ja tällä tavalla voidaan harjoittaa kestävämpää kalastusta vuoden 2015 saakka. Tuottajajärjestö voisi paremmin valvoa niitä saaliita, jotka eivät noudata minimi kokovaatimuksia Meidän pitää myöskin parantaa kilpailukykyä kiintiöiden hallinnoinnin osalta, ja meidän täytyy muistaa myöskin alueellistaminen, josta puhutaan ehdotuksessa. Ferrera puhuu näistä rahoituksellisista korvauksista, jotka liittyvät ei-toivottujen saalinen purkamista satamiin. Ja komissiohan ehdottanut, että ilmaiseksi jaettaisiin näitä tuotteita – hyvän tekeväisyysjärjestöille. Mielestäni näitä ehdotuksia pitää pohtia ja ehkä voitaisiin miettiä toimenpidettä, joka yhdistäisi nämä kaksi ratkaisuehdotusta. Tällä tavalla näitä korvauksia voidaan maksaa Euroopan merirahastosta. Ja sitten kuluttajia pitää myöskin tiedottaa. Näistä asioista pitää mainita tuoteetiketeissä. Ja etikettien pitää olla mahdollisimman selkeitä kuluttajille ja näin kuluttajat pystyvät tekemään oikeita valintoja. Esimerkiksi tuotteen tuoreutta ei aina merkitä. Ja välttämättä näitä tuotteita ei säilytä oikealla tavalla aluksesta purkamiseen asti, eikä ole varmuutta siitä, ovatko nämä tuotteet turvallisia kuluttajille. No, sitten tässä on puhuttu minimitiedoista, jotka liittyvät kansainvälisiin sääntöihin. Tässä on mielestäni puutteita. Ja ymmärrän, että komissio ei halunnut nyt puuttua ehdotuksessaan tähän kysymykseen, mutta ainakin pitäisi viitata tähän alkuperäsääntöön. On kolmansia maita, joista tuodaan kalatuotteita, joista ei ole mitään tietoja ja jotka on hankittu kansainvälisiltä vesiltä. Tässä ei ole mitään viittausta alkuperäsääntöön ja se saattaa johtaa epäreiluun kilpailuun. Meillä pitäisi olla tuotemerkintöjä, joissa todetaan, että on noudatettu kalastussääntöjä. Sitten lopuksi vielä yleinen huomio. Olen samaa mieltä siitä, että Välimeren erityispiirteet ja Mustameren erityispiirteet ovat hyvin erilaisia ja niitä pitää käsitellä eri tavoin. Ja nyt sitten odottelen innolla muiden kollegoiden puheenvuoroja. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä Eichhout ja sitten EKR-ryhmästä Rosbach. Thank you, Mr. Chairman. I'll be very brief as well. Ihan lyhyesti puheenjohtaja, koska olemme jo tätä laajasti aikaisemmassa tässä keskustelleet, mutta tärkeä kysymys, kun puhutaan tästä markkinajärjestelystä. Ratkaisevaa mielestäni on, että komission ehdotuksessa selkeästi todetaan, että tavoitteena yhteisessä markkinajärjestelyssä pitäisi olla tavoittaa kalastuspolitiikan yleisempiä tavoitteita. Se on todellakin erittäin tärkeää säilyttää, koska muutoin puhumme vain yhteisestä markkinajärjestelystä kalastuksen kohdalla, emmekä puhukaan enää niin paljon kaloista tai merien hoidosta, joten pitää pitää mielessä laajempi kuva ja tavoitteet. Se on mielestäni aivan ratkaisevaa tässä, tämän ehdotuksen yhteydessä. Tietenkin voidaan arvostella komission ehdotusta, koska kerran valtuudet ne antavat tuottajajärjestöille. On aika huomattava tästä. Meidän pitäisi käsitellä kriittisesti parlamentissa ja kiittää sen esittelijä, että hän näin toimiikin mietinnössään ja me todellakin tuemme tällaista, koska olemme sitä mieltä, että se, mikä komission ehdotuksesta puuttuu, sel- on, että selkeästi todetaan huipputoimista pitäisi tukea, eikä niitä, jotka toimivat huonolta, niin heitä, heitä pitäisi äh, sanktioida tai rangaista. Ja tällainen selkeä viesti kyllä puuttuu. Esimerkkinä vain se, että ka- kaupan pidetään ei-toivottuja saaliita. Se voi luoda tietysti taloudellisia kannustimia kalastajille, että he kalastavat kaloja, joita ei pitäisi kuitenkaan kalastaa, joten meidän pitää puuttua todellakin tähän ja tuemme kovasti esittelijää asiassa ja haluamme parantaa näitä ehdotuksia. Sitten yksi pikku lisäys tiedottaminen kuluttajille komission ehdotuksessa pyritään että mainitaan kalastusalueet ja sitten annetaan enemmän tietoja, mistä kalat ovat peräisin, mutta jos tarkastelee kalastusalueiden kokoa, niin tämä on aivan liian iso alue. Ei se anna mitään kuvaa kuluttajalle siitä, mistä kalat oikein tulevat, joten hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa kaivataan. tarkempia maantieteellisiä merkintöjä kaivattaisiin. Tulen tällaista ehdottomasti vielä yksi kysymys lopuksi esittelijälle Minkä takia tarkistuksessa 11 hän haluaa poistaa mahdollisuuden että voitaisiin maksutta antaa näitä purettuja, ei-toivottuja saalita hyvän tekeväisyyteen esimerkiksi. Miksi näin on? Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä Rosbach. Kiitos puheenjohtaja, ihan lyhykäisesti. Olen iloinen siitä, että esittelijä miettii kestävyyttä ja vastuullista vesiviljelyä. Ja olen erityisen kiitollinen tästä mielenkiinnosta vesiviljelyyn sen vuoksi, että se on jäänyt hieman syrjään. On hyvä, että esittelijä pitää tärkeänä kestävyyttä. Eli pyritään välttämään todellakin ylikalastusta. Mutta tämän sanottuani niin tuleekin tämä suuri mutta. Mitä tulee esimerkiksi rahoitukseen, minulla on ongelma. Minulle kalastus ja vesiviljelytuotteet ovat teollisuutta. Ja sen täytyy täyttää nämä ehdot, mitä vapailla markkinamekanismeilla on. Ja minä olen samaa mieltä kollega Fjellnerin kanssa tästä, että meidän täytyisi nyt katsoa tätä mietintöä, voisimmeko löytää jonkin yhteisen ehdotuksen tähän, mutta yleisesti ottaen minusta meillä tulee olemaan suuri ongelma löytää taloudellista tukea, että me lähdemme tukemaan ihan yleistä taloudellista toimintaa. Anna Rosbach. Kiitoksia. Ja sitten komissio voi vielä osallistua tähän keskusteluun. Ja komissio edustaa Rambart, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä muistuttaisin parista seikasta, koska Nämä ovat tällaisia selventäviä kohtia eri asioista, joita on tullut esille. Joten nyt on siis todellakin puhe asiasta, joka on olennainen osa uudistusta kalastus, yhdessä kalastuspolitiikassa, joten toimme aivan samassa, samalla tavalla kuin tässä aikaisemmassa kohdassa ja tavallaan otetaan huomioon myös rahoituskysymykset, ne tulevat esiin aikaisemmassa kohdassa. Joten Tämä on osa palapeliä ja yhteinen markkinajärjestely kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kohdalla oma tavallaan kaksi pilaria. Ensinnäkin pitäisi voida järjestellä kalastussektoria ja vesiviljelyä, ja toiseksi näin voidaan harjoittaa kalastustuotteiden ja vesiviljelytuotteiden myyntiä ja kauppaa, mitä tulee tähän sektoriin. Tavoitteena on juuri se, että ala voi järjestäytyä niin, että toimii mahdollisimman vastuullisesti kestävän kalastuksen puolesta, koska nämä juuri varsinaiset toimijat, toimijat päivästä toiseen toteuttavat politiikkaa, jota neuvosto ja parlamentti määrittelevät. Mitä tässä reformissa ehdotetaan? Ehdotetaan sitä, että täysin muutetaan tai tarkistetaan tuottajajärjestöjen rooleja. Muistutetaan, että 40 vuoden ajan tuottajajärjestöt kalastuksen kalataloudessa ovat hoitaneet lähinnä markkinainterventioita. Nyt ehdotetaan, että nämä tuottajajärjestöt osallistuvat aktiivisesti kestävän kalastuksen edistämiseen – näin komissio, jota tähän päästäisiin, ehdottaa, että annettaisiin resursseja, ei vain rahoituksellisia sellaisia, vaan myös muita välineitä annetaan käyttöön ja tarjotaan tavallaan tällainen työkalupakki tuottajajärjestöille, että voivat päästä tähän tavoitteeseen. Toinen elementti, joka on tämä innovatiivisempi, nimittäin tässä työkalupakissa korostaisin sitä, että luodaan uusi järjestelmä, näin tuottajajärjestöt pystyvät suunnittelemaan tuottajiensa toimintaa, koska tämä koskee siis sekä kalastusta että vesiviljelyä, mutta tässä pyritään auttamaan myös tuotteiden markkinoille pääsyä. Siis näin kalastajat voivat kalastaa ja vesiviljelijät pystyvät viljelemään kalaa ja ne voivat siis liittyä näihin järjestöihin, tämä on vapaaehtoista kaikki, ja näin sitten heidän toimintaansa jäsennellään ja teostetaan. Tämä johdanto-osuus nyt on läpikäyty ja sitten vastaan eri kysymyksiin Mitä tulee pienimuotoiseen kalastukseen, haluaisin kiinnittää huomiota pelkästään siihen seikkaan, että yhteinen markkinajärjestelyehdotus ei ole pelkästään tavo- tämän tavoitteen kanssa harmoniassa. Tuottajajärjestöt varmasti auttavat näitä pienkalastajia myös tehokkaasti. Ja lisäksi kuluttajatiedotteissa on otettu huomioon pyyntipäivämäärä jos joku, joku täällä vastusti ja pysähtyy sen hiukan tätä asiaa käsittelemään, se on uutta, kun tiedetään kalastustuotteista kuluttajille. Tavoitteena puheenjohtaja on todellakin mahdollistaa se, että voidaan erottaa tuotteet, jotka on kalastettu kolme päivää sitten, suhteessa niihin, jotka on kalastettu kolme viikkoa sitten. Hyväksyn kyllä nämä kommentit, joita kuulimme viimeisiltä puhujilta. Ei, ei pelkästään se, että pari päivää sitten vasta joku kala on kalastettu, että se olisi ehdottomasti laadukas, mutta kuluttaja hyvin kyllä näkee, jos kalastus puuttuu jotakin osia tai se on vaurioitunut, mutta hän kyllä pystyy tekemään eron kolme päivää vanhan saalin ja kolme viikon vanhan saalin välillä. Ja tämän elementin pitäisi edesauttaa tällaista lähikalastusta ja tietysti pienimuotoista kalastusta, joka on kalataloutta, jossa välimatkat tuotteiden kulutuksessa ovat vähäisempiä kuin tällaisessa teollisessa kalastuksessa. Puheenjohtaja, tässä tarvitaan myös yhtäläisiä mahdollisuuksia. Tämäkin tuli esille, level playing field, siis suhteessa tuo, tuontituotteisiin. Sitten puhuttiin välineen purusta. Haluaisin rauhoittaa tätä koska puhuttiin toisaalta siitä, että ei pitäisi a, a, a, panna uutta rahaa tähän alaan, mutta on kaksi rahoitusvälinettä. On tavallaan yksi ja ainoa rahoitusväline, mutta siihen liittyy kaksi akselia tavallaan tai kaksi osaa. Ensinnäkin interventiot puhtaasti ajatellen ja siinä muistuttaisin, että komissio ehdottaa tällaista asettaista poistamista. Ei ole kyse vain siitä, että enää ei ole rahaa kalojen tuhoamiselle, niin kuin on tapahtunut 40 vuoden ajan, muistutan tästä, vaan toimet jotka ovat vielä, interventiokotien mahdollisia varastointiavun muodossa. Näin ei tarvitse vain tuhota kaloja, vaan antaa lisäarvoa, joten edelleenkin noudatetaan tällaista markkinalogiikkaa uudistuksessa. Ja näin. Tässä onko 45 miljoonaa euroa. Vaikutusarviossaan komissio arvioi, että tämän verran aikaa menee tähän tuotantosuunnitelman laatimiseen ja markkinointiin, että voitaisiin saada, saada aikaa toivotut tulokset sitten, mitä tulee Toinen ongelma liittyy mm, kasvualueeseen, niin komissio on tietoinen siitä, että nyt kuluttajat eivät saa kunnolla tietoa tai ei oikein saa selkeää tietoa, kun puhutaan Koillis-Atlantin alueesta. Esimerkiksi komissio ehdottaa että silloin kun ei viitata FAO-alueeseen, 12 alueeseen, niin komissio ehdottaa, että tulevaisuudessa voitaisiin merkitä kalastusalue, mutta myös ala-alueet. Voitaisiin, jatkossa voidaan merkitä, että kalat on esimerkiksi kalastu Irlannin merellä, Pohjanmerellä tai Kaskonen lahdella ja voidaan kertoa tällä tavalla selkeästi merkinnöissä eikä minkään koodin kautta näitä asioita. Mitä tulee tähän, siihen, että kannustetaan kalanpoikasten kalastukseen, te todellakaan tässä nyt ei ole tästä kyse. Komissio ehdottaa tuottajajärjestöjen roolia uudistaessa, että ne voisivat toisaalta, niin kuin kollegani aikaisemmassa kohdassa totesi, voisivat siis tehdä työtä sen puolesta, että saataisiin aikaan teknisiä keinoja, joiden kautta voidaan vähentää ja poistaa kalanpoikassaalit. Tämä on ensimmäinen osuus, mutta niin kuin sanon, jotta on sen johdonmukaisia ja kun ennen kuin päästään pois heton lopettamisen saakka, niin silloin, tässä tarvitaan, että tuottajajärjestöt varmistavat sen, että päätöksiä, joita te- täällä tehdään <coughs> koskien kalastustuotteita ja poisheittoja ja hylkäyksiä. Tämä on aivan selkeä kysymys, eikä siis kalastusjärjest- äh, tuotejärjestöjen ei pidä edistää tai kannustaa tällaiseen äh, liian nuorten kalojen kalastukseen. Mitä tulee jakeluun, äh, mm, tekeväisjärjestölle tämä käsitys, käsite on asia, joka ei ole aivan yksimielisyyttä herättävä kansanvaltioiden välillä, joten pitäisi ehkä muuttaa tai täsmentää tätä, mitä tarkoitan tällaisella katsotaan jakelulla tässä yhteydessä. Sitten kalan tuoreudesta jo puhuin, tai tuotteiden tuoreudesta puheenjohtaja. Varmaankin tässä nyt, Ani ah niin, vielä yksi asia, ylikansallisuus. Puheenjohtaja, tämä on todellakin yksi asia, jota komissio ehdottaa ja tästä kehitettäisiin, koska ylikansallisuus on ehkä paras väylä saada toimijat saman pöydän ääreen käsittelemään näitä ongelmia. Aikaisemmin on löytynyt esimerkkejä tai pyyntöjä, koska varsin usein mitään tuloksia ei saatu aikaan, koska kerran yhteisöpuitteet eivät puoltaneet sellaista, että saataisiin tästä ylikansallista dynamiikkaa aikaan, vaikkakin kalat ikävä kyllä eivät noudata aina valtioissa vesirajoja. No niin, komissio siis haluaa edistää tällaista toimintaa tuottajajärjestöjen kohdalla, mutta myös ammatti, ammattien välistä yhteistyötä pitäisi lisätä. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaako esittelijä vielä puheenvuoron? Obrigado, presidente. Embora rapidamente. Niin, kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Puhun tästä myöskin kalatalousvaliokunnassa, mutta täällä haluaisin nyt kiittää eri kollegoita heidän puheenvuoroistaan. Nämä asiat pannaan merkille. Ja sanoin varjoesittelijöiden kokouksessa, että olen valmis määräaikaan asti. Siis jos joku haluaa tulla keskustelemaan henkilökohtaisesti ja esittämään ehdotuksia, niin olen niille aina avoin. Mutta yritän nyt lyhyesti vastata tiettyihin kysymyksiin. Fjellner ja Rosbach, kumpikin, hetkinen, mistä he puhuivat? Niin, siitä, että tässä ehdotuksessa pitäisi ottaa huomioon tuet ja julkisten varojen haaskaus. Minun täytyy sanoa, että on huolenaiheita, jotka täytyy ottaa huomioon. Eli se, että pitää parantaa kalantajien tulonlähdettä. Täytyy muistaa, että jos katsotaan tulotasoja oikealla tavalla, näinhän ei tällä hetkellä tehdä, silloin ongelmia olisi vähemmän. Jos he saisivat kunnon palkan työstään, niin silloin ei myöskään kalakantoja ylikalastettaisi. On paljon ehdotuksia sen suhteen, siis mehän kaikki haluamme parempaa tuottoa ja parempia tuloja kalastajille – mutta siihen on erinäisiä keinoja. En nyt tiedä, pitääkö tähän haskata julkista rahaa. Meillä pitää olla oikeanmukaisempi tapa jakaa lisäarvoa koko tuotantoketjussa. Ja tällä hetkellä näitä, tätä lisäarvoa jaetaan ketjuun epätasaisesti ja epäoikeudenmukaisesti. Ja tulot menevät välikäsille tässä vaiheessa. Ja hyvin vähän päätyy sitten itse kalastajille. Eli jos saisimme nyt lisää tasapainoa tähän ketjuun, niin silloin pääsisimme tavoitteeseemme. Se ei tarkoita, että tarvisi juhla, tuhlata julkisia varoja tähän. Ja toivottavasti tämä asia nyt muistetaan. Tähän liittyy ympäristökysymyksiä, ja siihen liittyy myönteisiä ulkoisia seikkoja, kun ajatellaan ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä. Ja tästä syystä joskus meillä täytyy olla tukia, ellei sitten haluta päästä eroon näistä myönteisistä ulkoisista seikoista. Tarkoitan, että Tämä, mitä yritetään nyt tehdä, on kunnianhimoista. On hyvä, että yritämme saada aikaan hyviä ympäristötuloksia, mutta meidän pitäisi toimia tässä mahdollisimman helpolla tavalla. Tuet ovat yksi tapa, mutta on myöskin muita tapoja. Ette ehkä halua perustaa mitään erityistä rahastoa, mutta varmasti on mahdollisuuksia rahoittaa näitä toimia, jos haluamme päästä näihin tavoitteisiin. Nythän puhutaan minimikorvauksista, kustannuksista, jotka koituvat satamaan saapumisesta ja ei-toivottujen saaliiden varastoinnista. Jollain tavalla sitä täytyy hoitaa, jos me pidämme kiinni lupauksistamme näiden ei-toivottujen saaliiden suhteen. Meillä pitää olla käytännön tuloksia, meillä pitää olla mekanismeja, joiden avulla voimme tehdä sen, mitä haluamme tehdä. Nämä on kirjattu paperille, mutta niistä täytyy myöskin saada aikaan todellisuutta. Eli jotain ratkaisua pitää nyt saada aikaan. En tiedä, miksi ei voitaisi jakaa näitä saaliita hyvän tekeväisyyteen. Sen pitäisi edelleen kyllä olla vaihtoehto. Sitä ei ole kirjattu, mutta se ei tarkoita, että se edelleen olisi vaihtoehto. Ja tuottajajärjestöt olivat huolissaan, että saattaisi olla pakollista antaa näitä tuotteita hyvän tekeväisyyteen. Mutta me sanoisimme, että se on pelkästään vaihtoehto. Ei toivotuissa saalissa saattaa olla joitain sellaisia osia, joita ei voida jakaa hyvän tekeväisyyteen. Eli siis toistan vielä, se on pelkästään vaihtoehto. Kaiken toiminnan pitää olla kohdennettua, sen ei tarvitse olla kallista, se pitää olla hyvin suunniteltua, ja meidän täytyy pitää mielessä, mitä me haluamme. Jos me nyt toimimme tässä asiassa oikein, niin silloin siitä koituu paljon myönteisiä vaikutuksia. Tällä hetkellä ihmiset eivät saa kunnon palkkaa työstään. Ja meidän täytyy toimia tässä paremmin. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. Tästä äänestetään 25. huhtikuuta tässä valiokunnassa 9. maaliskuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle puolelta päivin. Ja sitten kalatalousvaliokunnassa tästä että äänestetään 30. toukokuuta ja sitten täysistunnossa tästä äänestetään heinäkuun alussa. Tämä on tärkeä aihe kollegoille, joilla on paljon pienkalastusta vaalipiireissään, koska se ei ole siellä pelkästään elinkeino, vaan se on osa myöskin paikallista kulttuuria. Ja siksi tämä ala pitää saattaa järkeviin kehyksiin ja sitten meidän on saatava aikaan kalastuspaketti ja meillä on näissä asioissa vastuuta. Tämän täytyy onnistua, että pääsemme tavoitteisiimme. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, kohta seitsemän. Hainevien irrottamisesta aluksella annetun asetuksen numero 1185-2003 muuttaminen. Tässä valmistelijana on Andrea Zanoni, ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Meillä on vielä puoli tuntia aikaa tähän keskusteluun. Kiitoksia. Täällä on nyt puhuttu paljon EUn kalastuksen ongelmista, ja nyt puhumme erityisesti haista. Vuodesta 2003 Euroopassa on ollut asetus, jolla kielletään se, että haiden evät irrotetaan aluksella ja ruumiit heitetään takaisin mereen. Tässä on kuitenkin poikkeuslupia ja silloin voi saada erityislupia ja silloin näitä eviä voidaan irrottaa aluksella. Ja erityisesti näitä erityislupia on hyvin paljon käytössä. Niistä on tullut sääntö eikä poikkeus, erityisesti Espanjassa ja Portugalissa. Vaikkakin sielläkin tähän tarvitaan erityismenettely. Tämä erityislupa on hyvin vaikea valvoa, koska siellä on painoraja, eli kun evien osuus surminpainosta on alle 5 prosenttia, hainevat voidaan irrottaa aluksella. Tämä on sääntö, jota on hyvin vaikea valvoa tieteellisesti, koska tämä riippuu hyvin pitkälti siitä, onko näistä ruumista poistettu sisäelimet tai pää tai nahka. Eli tämä prosenttiluku lukema saattaa liittyä myöskin hain lajiin, hain lajiin tai hain ikään. Eli kun ajatelemme näitä ongelmia, nyt on todettu, että olisi tarpeen ottaa käyttöön käytäntö, että hain eviä ei saa irrottaa aluksella. Meillä on EU-ssa sitoumuksia, myöskin FAOssa, ja Euroopan komissio vuonna 2009 esitti tiedonannon, koskien haiden säilyttämistä ja hoitoa. Ja se on johtanut sitten tähän ehdotukseen. Ehdotuksessa ehdotetaan, että poistetaan nämä erityisluvat. Tällä tavalla kalastajilla on mahdollisuus osittain irrottaa evät. Ja tällä tavalla voidaan helpottaa haiden varastointia. Kyse on siis leveäluisista rustokaloista, johon kuuluvat hait ja rauskut, mutta tämä on sääntelemätöntä kalastusta. Niillä on biologisia piirteitä ja niillä on hyvin huono lisääntymiskapasiteetti. Ja esimerkiksi yhdellä hailajilla kestää koiraan osalta 7-9 vuotta saavuttaa suukypsyys ja naarailla parikymmentä vuotta. Ja Chris Davis totesi, että näiden tällaiset lajit eivät välttämättä koskaan saavuta sukukypsyyttä siinä vai ennen kuin ne pyydetään. Ja myöskin kantoaika on 15-18 kuukautta, joten jälkeläisiä syntyy hyvin vähän. Sitten kun katsotaan näitä lajeja, esimerkiksi Espanjassa 50 prosenttia, 80 prosenttia saalista on sinihaita ja noin 10 prosenttia saalista on makrillihaita. Euroopan tasolla puhutaan siitä, että sinihain osuus on 68 prosenttia. IUCN-järjestö katsoo, että makrillihai on herkkäläji ja sinihai on uhanalainen maailmanlaajuisesti ja Välimeren alueella herkkäläji. Kun ajatellaan, kuinka paljon haikanat ovat vähentyneet, monissa maissa on päätetty, että hain eviä ei enää saa poistaa aluksilla. Ja näitä maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Taiwan, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta. Ja tällä tavalla he ovat vaikuttaneet siihen, että näiden haikantojen määrä on pysynyt paremmalla tasolla. Sitten kun katsotaan näitä saaliita vuonna 2009, oli 111 916 tonnia rauskoja ja haita. Ja sitten vienti menee lähinnä Hongkongiin ja Kiinaan. Ja tämä on hyvin tuotois, tuottoisaa kalastusta, koska haiden eviä käytetään näissä maissa hain eväkeittoon. Eli tämä on kannustin tämän tyyppiseen kalastukseen. Sitten komission ehdotus on hyvä. Olen tehnyt muutaman tarkistuksen, jotta voimme selkeyttää tiettyjä osia ja vahvistaa tätä kieltoa, joka liittyy hain evien irrottamiskieltoon. No tarkistuksia tehdään unionin merialueilla jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivissa aluksissa ja myöskin kaikilla muilla kalastusaluksilla, jotka saapuvat EUn satamiin, esimerkiksi Viigoon, Galician tai Las Palmasiin, jonne saapuu aluksia Japanista. Meillä on hyvin vähän tieteellistä tietoa Joten olisi hyvä, ettei valvota pelkästään näitä määriä ja saaliiden painoja, vaan myöskin mitä lajeja on pyydetty, kuinka paljon yksilöitä on ja sitten kokonaispaino lajeittain ja kalastusalueittain. Näin voitaisiin luoda myöskin tietokanta, joita tarvitaan haiden säilyttämistä hoitoa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa varten. Ja sitten täytyy miettiä myöskin sanktioita. Hyvin usein täällä hyväksytään sääntöjä, mutta sitten ei pidetä huolta siitä, miten niitä pannaan täytäntöön. EU:ssa ei ole sääntöjä näistä valvonnoista, joten eri jäsenvaltioissa tehdään erilaisia tarkistuksia. Ja ihan niin kuin Chris Davis äskettäin totesi, hän puhui tästä 60 miljoonan voitoista laittomasta kalastuksesta – ja se on varmasti vain jäävuoren huippu. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän ja ymmärtää yleisellä tasolla, miten voidaan käsitellä näitä rikkomuksia ja sitten sanktioita ja valvontaa. Halusin myöskin lisätä määritelmän siitä, että evien täytyy olla luonnollisesti kiinni ruumiissa. Se ei selvästi käynyt ilmi. Ja johdatosan kappaleissa voidaan myöskin miettiä poliittista sopua, joka liittyy tähän poikkeuslupien poistamiseen. Vuonna 2010 hyväksyttiin kirjallinen selkitys, jossa puhutaan juuri siitä, että evien irrottaminen aluksilla kielletään kokonaan. Eli tämä on yksi merkittävä ehdotus, jota meidän tulisi tukea, vaikkakin katson, että toinen askel kohti Heidi evien irrottamista aluksella on tarpeen, koska heikkolenki ovat nämä valvonnat. Uskon, että viime kädessä myöskin kalastajat ovat tämän kannalla, koska tällä tavalla voidaan säilyttää näiden lajien kantoja. Kiitoksia. Sitten ehdottaisin, että varjoesittelijät puhuvat kaksi ja puoli minuuttia ja sitten muut puhujat puolitoista minuuttia, koska muuten meille ei enää jää aikaa. Ja meillä on vielä yksi tärkeä kohta esityslistalla heti tämän jälkeen ja komissiokin kutsuttu keskustelemaan siitä, joten haluan nyt jotenkin pitää kiinni tästä aikataulusta. Eli seuraavaksi Daciana Zabudas saa puheenvuoron. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Am fost coautor al declarației. Kiitoksia. Olin tässä 2010 mukana julkilausumassa, joka koski EVien eh, poistaa. Ja olenkin todella iloinen, että meillä on nyt tämä ehdotus Euroopan komissiolta. Se on ehdotus, joka pyrkii korjaamaan olemassa olevat puutteet ja joihin, joita käsittelemme oso, julkilausumassa, joka koski e-, hain evien poistaa. Tämä on tärkeää luonnon monimuotoisuuden, monimuotoisuuden kannalta. kaloja pitää suojella. EU lainsäädännössä, jolla on suurta vaikutusvaltaa. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä mietintö nyt on saatu, koska se vahvistaa komission ehdotusta. Ja myös suosittelen sitä, että äänestämme niitä tarkistuksia vastaan, jotka pyrkivät heikentämään koko ehdotusta. Minun mielestäni meidän pitää vahvistaa näitä sääntöjä vielä. Ja vain tällä tavalla pystymme vaikuttamaan meriympäristön säilyttämiseen ja hoitoon. Ja tällaisen toiminnan kautta pystymme varmistamaan kestävän kalata, kalastustoiminnan myös. Toistan vielä, että olin mukana tässä julkilausuman laatu julkaisuman laatimassa, jossa puhuttiin tästä olemassa olevasta ongelmasta aikanaan ja todettiin, että puutteita oli järjestelmässä ja, ja sitä käytettiin hyväksi kielteisellä tavalla. Ja voin vain ilmaista iloni siitä, että meillä on nyt tämä mietintö ja toivon, että äänestyksessä kanta vielä vahvenee. Kiitoksia. Sitten vihreistä. Bellier. Kaksi ja puoli minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, haluaisin tässä kuitenkin kaksi, ainakin kaksi ja puoli minuuttia. Tietysti yhdyn siihen, mitä esittelijä sanoi varsin kattavasti. Kiittäisin häntä tästä työstä yksinkertaisesti kiinnittäisin huomionne tähän järkyttävään toimintaan, jota harjoitetaan lajin kohdalla, hain kohdalla, joka tietenkin herättää paljon vähemmän helliä tunteita ja mielenkiintoiset muut lajit, esimerkiksi nisäkkäät, mutta kuitenkin tällä hetkellä, kun poistetaan näitä eviä kalastusaluksella myös Euroopassa, niin se on mielestäni asioita voidaan verrata suorastaan siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu Kamerunin nosunluukaupassa. Ja tämä pitäisi järkyttää meitä aivan yhtä lailla. Minusta olisi, oli surullista, että huolimatta siitä, että tällainen toiminta on kielletty, poikkeuslupia edelleenkin on olemassa ja näin voidaan todeta, että 15 prosenttia tuonnista Aasiaan on peräisin Euroopasta, mitä tulee siis e- Evin. Ja emme voi tästä ylpeillä kyllä. Eurooppa on nyt kakkosena maailmassa äh, hainkalastuksessa. Ja kaksi aikaisempaa puhujaa tätä korosti, että tällainen toiminta pitää nope- lopettaa mahdollisimman nopeasti. Parlamentti on laatinut 2010 julkilausuman tästä asiasta, tai päätöslauselman, ja vihreiden ryhmä tukee täysin ehdotusta joka mietinnössä tänään tehdään, jotta pyydettäisiin, että kalatalousvaliokunta ja komissio vahvistaisi toiminnan täyskieltoa ja tehostaisi valvontaa niin, että parlamentin toive ja tahto lopettaa hainevien poisto aluksella todellakin toteutuu käytännössä ja lopullisesti päästään eroon tällaisesta julmasta toiminnasta. Ja niin kuin jo sanoin, sen pitäisi todellakin järkyttää meitä yhtä lailla kuin se, miten eilen äh, norsuja kohdellaan Kamerunissa tällä hetkellä norsulun takia. Kiitoksia. Sitten Kälänän saa puheenvuoron kaksi ja puoli minuuttia. Uh, thank you, Matthias, um, yet again. Um, thank you. Kiitos Pyydän anteeksi Julie Görlinin puolesta, puhun hänen nimissään. Kiitän esittelijää hyvin paljon näistä ehdotuksista. Oli hyvin mielenkiintoista lukea tämä mietintö. Esittelijä vahvistaa komission ehdotusta siitä, että tiukennetaan kai evien poistamiskieltoa alue, äh, aluksella. Kuten niin monet ovat sanoneet, tämä on ihan älytön ja tuhlaava käytäntö, joka heikentää meriekojärjestelmiä ja kalastuksen kestävyyttä, ja minun oma kotimaani on jo kieltänyt tämän käytännön. Näiden lupien poistaminen ei kuitenkaan äh, välttämättä pysäytä tätä, äh, että haita vielä pyydetään, mm, ellei sitten huolehdita siitä, että nämä evät ovat luonnollisesti jätetty kiinni ruumiiseen. Ja silloin tätä on helpompi myös valvoa. Samanlaisia, samanlaiset kiellot kolmansissa maissa, USAssa, Australiassa ja tämän vuoden lopulla Taivanissa ovat osoittaneet että ei tämä kielto tule viemään EUta heikompaan asemaan. Ja tämä rajo, rajoitus hainevien irrottamista aluksella silloin, kun evien osuus ruumin painostaan alle 5 prosenttia, on hyvin vaikea laskea ja se on hyvin monimutkainen järjestelmä. Ja ellei tähän puututa, niin tämäkin voi olla yksi mahdollinen reikka. Komission vaikutusten arvioinnissa puhutaan tästä viidestä, alle viidestä prosentista painosta. Se on hyvin vaikea, kun eviä ja näitä rumita ei tuoda samanaikaisesti satamaan tai samaan satamaan. Ja tämä vaatimus siitä, että nämä evät on jätetty luonnollisesti kiinni ruumiseen, voi olla ongelma liittyen kylmätilaan. Mutta hyvin monet muutkin kalat pakastetaan merellä, kuten esimerkiksi sinievä, tonnikala ja lohi. Kiitos. Vielen Dank, Martin Kellenen. Jetzt... Kiitoksia sitten vielä kaksi puhujaa. Chris Davis ja Stan Schlüter, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Minä haluan ehkäistä vielä irrottamista. Tästä on puhuttu jo vuosikausia ja on hyvä, että komissio on nyt hiukan lähempänä meidän kantojamme. Ja tuen myöskin Zanonin ehdotuksia. Tällä hetkellä on mahdollista tuoda maihin – hain ruumis ja evät, mutta ne voidaan pitää erillään ja ne voidaan viedä eri satamiin. Ehdotuksena on, että näistä haista ei pidetä tarkkaa kirjaa. Ja erityisesti sinihai on nyt uhattuna ylikalastuksen takia. No sitten ne, jotka vastuutavat asetusta, vastustavat myöskin näitä väitteitä, sanovat, että tästä ei ole mitään näyttöä, ja tietysti tämä on hyvin vaikea todistaa suuntaan tai toiseen, eikä näille kalakanoille ole olemassa mitään uhkaa. Ja olen epäileväinen näiden väitöksien suhteen. Eli mitä nyt tarvitaan? On hyvin vaikea erottaa evää haista sen jälkeen, kun se on pakastettu. Mutta sen sijaan, että evä erotettaisiin ja laitettaisiin eri paikkaan, se voitaisiin, se voitaisiin tehdä viilto ja sitten taivuttaa se evä jäädytyksen ajaksi. Varmasti voimme tukea tätä. Kiitoksia. Ja sitten Karl Schlüter, puolitoista minuuttia. Uh, for his proposal. Kiitän esittelijän ehdotuksesta. Siitä häntä määritelmää mitä EUn lippulaiva tarkoittaa, tai lipun alla purjehtiva laiva tarkoittaa. Ja mitä Chris sanoi, niin tämä on todellakin yksinkertainen juttu hoitaa. Min, mm, minä, minunkin vaikea ymmärtää tällaista toimintaa. Tappaa hitaasti kasvava elämä, joka ei pysty lisääntymään nopeasti ja vain käyttää muutama prosentti koko ruhosta. Jotkut kutsuvat tätäkin hyödyksi tuotteeksi. En kyllä hyväksy tällaista tuhlausta ollenkaan, mutta haluaisin kysyä komissiolta, jos nyt sitten teemme niin kuin tässä ehdotamme, jotta voitaisiin leikata osa, osittain evä, anteeksi, ja, niin, ja taivuttaa se. Onko kukaan juristi löytänyt komissiossa minkäänlaista porsaanreikää tässä sanamuodossa, ja jos on, niin korjataan sitä asian heti. Pyytää auch eine konkrete Frage. Kiitoksia. Tämä oli konkreettinen kysymys komissiolle. Ja nyt komissio saa kolmeksi minuutiksi puheenvuoron. Ja komissiosta puhuu Christos Teofilu. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Thank you, Chairman. Uh, given that I only have... Sä koska minulla on vain kolme minuuttia, yritän puhua mahdollisimman nopeasti. Minulla oli paljonkin sanottavaa, mutta onneksi jotkut jäsenet, jotka jo puhuivat, kattoivat suuren osan siitä, mitä aion sanoa. Uh, haluaisin ensinnä esittää tällaisen perustavanlaatuisen eron evien poiston ja jalostamisen välillä, jotta todellakin tiedämme, mistä on puhe ja mikä on tilanne nyt ja mihin me pyrimme. Evien poisto määritellään siinä, että poistetaan evä ja hylätään muuruho. Jos poistetaan evä ja pidetään ruho, silloin se on jalostusta. Jos molemmat pidetään aluksella, niin silloin jalostan jos heitetään pois ruho, silloin poistetaan vain evät. Tämäkin asetus mahdollistaa poikkeusluvat aluksille, jo- joilla miehistö voi poistaa evät, jos pitävät ruohon. Ja on myös monia muita ehtoja, joita nyt läpikäy. Sitten täytyy vielä korostaa, että evän poisto ja ruhon heittäminen on nyt kiellettyä. Se on täysin kiellettyä toimintaa, mutta on olemassa tällainen porsaan reikä, joka joskus ehkä mahdollista sen, että evänpoistoa tapahtuu huomaamatta tai tietämättä, koska tämä onkin näitä pääongelmiamme ja tämän takia haluamme muuttaa asetusta, koska haluamme pystyä valvomaan ja seuraamaan ja löytämään mahdolliset väärinkäytökset evien poistamisessa. Sitten käyn hiukan väärinpäin, väärässä järjestyksessä näitä kysymyksiä, jos näitä onko joku juristi siis löytänyt mitään porsanreikiä tässä ehdotuksessa. Minä itse en ole juristi, olen meribiologi, enkä itse näe tässä mitään porsanreikää. Tietysti minä olen konsultoinut moniakin kollegoita, jotka ovat juristeja asianajajia, mutta en näe minkälaista puutetta eikä kukaan ole osoittanut minkälaista porsanreikää olevan jos evä on ruohossa haissa, silloin kun se saalina puretaan ja todetaan, että kaikki evät ovat paikalla, niin silloin tilanne on aivan selvä. Mitään porsaan reikää ei ole, joka sallisi evän tai ruhon hettoa. Se, nyt haluan, jos meillä on vielä aikaa, ehkä hiukan on, nopeasti vain käydä läpi muita kommentteja, joita tehtiin. Mitä nyt ehdotamme, tätä korostan, ei sisällä minkäänlaisia poikkeuslupia, joten tämä hetkinen komission ehdotus ei sisällä minkäänlaisia poikkeuslupia. Kaikki hait pitää purkaa saana niin, että eivät ovat vielä kiinni luonnollisessa ruhossa ja me sallimme sen, että miehistö osittain leikkaa eväntä poistaa näitä ongelmia, joita on liittynyt turvallisuuteen tai varastointeen tai tuotteen laatuun ja niin edelleen. Me uskomme, että tämä tekninen ratkaisu ja muut ratkaisut jotka arsenaalista löytyvät, vastaavat näihin ongelmiin, joita on tullut esille itse sektorilla. Ja sama näin myös Espanja ja Portugali tätä asiaa ovat käsitelleet neuvostossa ja aikani tässä loppuu, joten pysähdyn tähän. Niin olemme pahoillamme, mutta meillä on vielä yksi kohta esityslistalla, joka on yhtä tärkeä. Kiitoksia että puututte vielä tähän määritelmäkysymykseen. Ja sitten, niin haluaako esittelijä vielä puheenvuoron? Sanoni. Kaksi minuuttia. Niin, nämä kysymykset on nyt selvitetty, eikä tässä ole suuria ongelmia, eli voimme sitten vain edetä tämän hyväksymiseen sen jälkeen, kun olemme saaneet tarkistuksia. Kiitos. Vielen Dank, Kiitoksia, Sanoni. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 7. maaliskuuta puolelta päivän. Ympäristövaliokunnassa äänestetään 25.–26. huhtikuuta. Ja sitten täysistunto, äh, talousvaliokunnassa äänestetään 30. toukokuuta. Ja sitten heinäkuun täysistunnossa äänestetään tästä mietinnöstä. Kiitoksia näistä lyhyistä mutta nasevista puheenvuoroista. Tähän on tehty vielä kirjallinen julistus ja tätä käsitellään nyt parlamentissa. Me haluamme selkeitä sääntöjä ja haluamme, että sääntöjä sovelletaan oikealla tavalla. Sitten seuraava kohta esityslistalla, kohta kahdeksan, edistyminen kioton tavoitteiden saavuttamisessa. Koordinaattorit lokakuussa päättivät, että komission edustaja kutsutaan paikalle, jotta voimme keskustella ja kuulla, millä tavalla kieton tavoitteisiin on päästy ja mitä on vielä tehtävänä. Ja komissiota edustaa Natalie Kristiin ja annankin komissiolle välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, I thank you very much uh, to... Uh... Kiitos. Kiitokset teille ja valiokunnalle, että pyysitte komission tänne äh, kertomaan teille sen raportista, mitä on edistytty Kioton tavoitteiden saavuttamisessa. Te tiedätte, että niin EU ja jäsenvaltiot ovat äh, vastuussa siitä, että voidaan täyttää nämä päätö, päät, päästövähennykset. Ja EU julkisti, että sen jäsenvaltiot ja se itse täyttävät sitoumuksensa Kioton pöytäkirjan yhdessä. Joten ottaen huomioon nämä vaatimukset niin, ja tarve sitä, että voidaan arvioida ja valvoa EUn kasvihuonepäästöjä, EUn ja jäsenvaltioiden toimenpiteet ympäristösuojelualalla ilmastosuojelualalla on analysoitava ajoissa. Ja sen vuoksi komissio on pyrkinyt tehokkaaseen yhteistyöhön ja koordinointiin niin, että EU voisi täyttää velvollisuutensa Kioton pöytäkirjan kohdalla. Seurauksena tämän Kioton pöytäkirjan toimeenpanon jälkeen komissio on julkaissut vuosittaisia edistysraporttejansa ja, yhdessä, ja tämä raportti ja komission työasiakirja sisältävät tarkempia tietoja tilanteesta. Muistuttaisin teitä EU-sitoumuksista. Ensinnäkin EU eh, e 15 jäsenvaltion EU on sitoutunut vähentämään 8 prosentilla kasvihuonepäästöjään verrattuna lähtövuoteen. Jäsenvaltiot, jotka ovat liittyneet vuoden 2004 jälkeen, heillä on eri tai erilaiset tavoitteet. 6-8 Kypros ja Malta, niillä ei ole mitään sitoumuksia ollenkaan. Toinen kategoria ovat sitoumukset, joita, jotka liittyvät äh, kotimaiselle tasolle. Siinä vähennetään viherkaas, kasvihuonekaasuja 20 prosentilla vuoteen 2020. Kasvihuonepäästöt osoittavat seuraavia lukuja. EU 27 jäsenvaltiomaa 15,5 prosentin vähennys vuosina 1990-2010 ja 15 jäsenmaalle 10,7 prosentin vähennys vuoteen 2010 mennessä. Jos me analysoimme tätä sektori sektorilta, viher, kasvihuonekaasu, päästöt, ja raportti osoittaa, että energia vastaa 31,6 prosentista, energian käyttö 28,2 prosenttia, liikenne 19,7 prosenttia, teollisuusprosessointi 7,3 prosenttia, maatalous 9,9 prosenttia, jätteet 3 prosenttia ja muut. Edistysraportti osoittaa, myös selkeästi ja lähetän teille tämän grafiikan, joka on hyvin selkeä, että tämä business as usual lähestymistapa johtaisi kasvihuonekaasupäästöjen jatkuvaan lisääntymiseen. Mutta se suuntaus, mihin jäsenvaltiot ovat pyrkineet, EU-15-taso osoittaa, että olemme jo alle EUn Kioton pöytäkirjan tavoitteiden. Se osoittaa, kuten myös tässä vuosittaisessa raportissa on sanottu, että että päästöt ovat lisääntyneet, mutta se osoittaa, että nykyisillä olemassa olevilla toimenpiteillä voisimme palata tähän vähennyssuuntaukseen. Ja lisää toimenpiteillä tätä voitaisiin jopa vahvistaa. 7. lokakuuta viime vuonna kom- jälkeisen päätöksen jälkeen komissio on hyväksynyt tämän raporttinsa ja pääviesti on se, että Euroopan unioni on äh, hyvin mukana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä – huolimatta siitä, että tämä lisääntyi 2,4 prosentilla 2010, mutta sen jälkeen tämä laski 7 prosentilla johtuen aika pitkälti taloudellisesta lamasta sekä uudistuvien energioiden käytöstä. Energia-ala on ollut suuri päästöjen tuottaja, mutta tietyin poliittisin toimin myös tätä on voitu vähentää. 27 jäsenvaltion pääntöt ovat vähentyneet 15,5 prosentilla vuoden 1990 ja 2010 välillä. Samanaikaisesti talous kasvoi noin 40 prosenttia. Verraten näitä päästörajoja, jotka asetettiin 15 jäsenvaltion, jäsenvaltion EUlle Kioton pöytäkirjassa, on jo alitettu. Ja tarkoitus olisi myös saada 10,5 prosentin leikkaus verrattuna lähtövuoteen. Ja sitten päästökauppa kolmasista maista tulee myös vähentämään tätä samalla tavalla 10-12 jäsenvaltiosta, jotka liittyivät unioniin vuoden 2004 jälkeen, jolla on, eh, heillä on eh, omat sitoumuksensa Kioton pöytäkirjassa ja hekin ovat eh, aikataulussa tavoitteiden suhteen, joten käytännössä tämä raportti on, raportissa ollaan suhteellisen luottavaisia siitä, että EU e voi saavuttaa Kioton miinus 8 prosentin tavoitteet huolimatta viime vuoden kasvusta. EU-15 päästöt ovat yhä vielä 10,7 prosenttia alle lähtövuoden tason. Sen lisäksi jäsenvaltioiden ilmoitukset osoittavat, että päästöt tulevat olemaan 10,5 prosenttia tämän viiden vuoden Kioton pöytäkirjan sopimuskautena vuoteen 2012 asti. Ja tämä osoittaa, että kaiken kaikkinen vähennys voi olla jopa 13,4 prosenttia, mikäli kaikki toimenpiteet, kuten esimerkiksi kioton mekanismin käyttö, tuo sen hyödyn, mitä odotetaan. Mitä tulee taakan jakamiseen, voimme Arsimme arvioida, että kaikki eu 15 jäsenvaltiota ovat äh, tässä hyvällä tila, hyvässä tilanteessa. Ainoastaan Itävalta, Italia äh, ovat mahdollisesti ongelmissa, eivätkä kykene saavuttamaan äh, tavoitteitaan. Kuusi jäsenvaltiota, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta ovat äh, saavuttamassa äh, kotimaisesti nämä tavoitteet ja ottaen huomioon äh, Kioton joustomekanismi ja se, että voidaan käyttää ETS-välineitä vain kolme maata, Luxemburg, Itävalta ja Italia. Niillä saattaa olla ongelmia saavuttaa tavoitteensa, mutta ne eivät kuitenkaan heikennä EU-15 tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuutta. Tässä yhteydessä on myös huomioitu, kuten sanoin aikaisemmin, niin useimmissa 12 jäsenvaltiossa, jotka liittyivät vuoden 2004 jälkeen, niin niissä vaikkakin hieman päästöt nousivat 2008-2009, mutta yhdeksän niistä, jotka ovat sitoutuneet Kioton tavoitteisiin, ovat saavuttaneet tavoitteensa tai jopa ylittäneet tavoitteet. Slovenia tulee saavuttamaan tavoitteensa käyttämällä Kiotan joustovälinettä ja Kypros ja Malta, niillä ei ole mitään sitoumuksia Kioton pöytäkirjassa. Kuten sanoin jo aluksi, EU on myös sitoutunut siihen, että kansallisella tasolla 2020 nämä Kotimaiset sitoumukset, jotka on jo otettu käyttöön, niiden tarkoituksena on vähentää kasvien päästöjä 20 prosentilla vuonna 2020 verrattuna vuoden 1990 tilanteeseen. Se on myös EU eh, e 2020 strategiassa mukana, jonka neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2010. Ja päästövähennystavoite on yksi näistä päätavoitteista. verrattuna vuoteen 1990, eli miinus 14 prosenttia verrattuna viiteen. Se kattaa miinus 21 prosenttia EUn ETS päästökauppa-alalla Ja tässä on määritelty päästötavoitteet kotimaisella tasolla. Eh, commitment. The... Kotimaiset sitoumukset raportti osoittaa negatiivisen arvion. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat tavoitteensa taakan jakamisen suhteen. 11 jäsenvaltiota varmasti tulevat tämän saavuttamaan tavoitteensa. Seitsemän jäsenvaltiota saavuttavat tämän siinä vaiheessa, kun lisätoimenpiteisiin ryhdytään. ja jäljellä jäävät yhdeksän jäsenvaltiota, niiden täytyy vielä luoda uusia toimenpiteitä, jotta ne voivat saavuttaa tavoitteensa. Joten käytännössä, kun katsotaan 2020 tavoitteita, niin lisätoimenpiteitä ja ponnisteluita tarvitaan maatalouden, jätteen, liikenteen ja rakennusten kohdalla. Ja EUn tarkoitus on toimeenpanna toimenpiteitä, jotta voidaan saavuttaa 2020 päästövähennystavoitteet, jotka ovat edellytys suuremmille leikkauksille, jotta voidaan rakentaa matalahiilinen talous. Kaiken kaikkiaan tämän raportin viesti on se, että 2,4 prosentin päästökasvu voidaan selittää sillä, että monissa maissa oli taloudellista kasvua. sekä siihen, että talvet oli, talvi oli huomattavasti kylmempi, joka lisäsi energian käyttöä lämmitykseen. Samanaikaisesti raportti osoittaa myös hyvin mielenkiintoisesti, että pluspuolella kasvun lisääntyminen vähentyi hiilen käytön vähentämisen kautta ja sillä, että otettiin käyttöön enemmän uudistuvia energioita, joten nämä rakenteelliset muutokset ovat aiheuttaneet positiivisesti. Toinen tärkeä asia on se, että voimme e, erittää, eriyttää tämän BKTn kasvusta – Ja päästöt siis vähenivät huolimatta BKTstä. Joten se oppi, mikä me tästä, oppi, mikä me tästä saamme, on se, että meidän täytyy jatkaa ponnisteluitamme tehdä Euroopasta matalahiilinen talousalue. Tähän tarvitaan teknologista innovaatiota, sen myötä tulee työpaikkojen luomista ja samanaikaisesti vähennetään päästöjä. Ja niin me voimme sitten saavuttaa 2020 ilmasto- ja energiatavoitteemme, pitkän aikavälin tavoitteen. Vielen Dank, Frau Christit, für die Aus Kiitoksia tästä kattavasta esityksestä, eli miten näihin kieton tavoitteisiin on päästy. EU, EUssa ja erityisesti vanhoissa jäsenvaltioissa. Täällä on puheenvuoropyyntöjä ensin Kälänään ja sitten Yves Crochet. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio komission kertomusta, vaikka tuemme tätä yleisesti ottaen, uskon, että realismi eikä retoriikka vie EUta täyttämään 22 tavoitteessa, on vaara siitä, että voimme hiukan eksyä näihin sattumanvaraisiin paperitavoitteisiin. Sen sijaan tarvitaan todelliseen toimiin ja tartumme ongelmiin. Kertomustolla osoitetaan, että jotkut jäsenvaltiot jo nyt ovat vaikeuksissa, kun pyrkivät säilyttämään edistys, edistyksensä tavoitteen pääsyssä. Tietysti talouskriisi on heikentänyt poliittista kiireellisyyttä ja tärkeyttä tässä asiassa. Tietysti tämän kriisin keskellä en usko, että meillä on varaa hyväksyä muita yksipuolisia sitoumuksia ja näin vaarantaa EUn teollisuuden kilpailukyky. On olennaista tärkeää, että vastaavaa toimintaa harjoitetaan myös muissa teollisuusmaissa EUn ulkopuolella. Ja tarkoittaa myös kehitys ja, ja nouse, ja nousevilta talouksilta kohtuullista ponnistelua. Mitä tulee konkreettisiin tavoitteisiin, haasteisiin ja ilmastopolitiikasta jatkossa, tässä tarvitaan tehokkaampaa, kestävämpää luonnonvarojen käyttöä. Ja taloudellinen kilpailukyky EU:ssa voi saada vauhtia kasvalla energia tehokkuus teollisuudella, mutta meidän mielestämme kansallisten viranomaisilla pitäisi voida räätälöidä ma- energiatehokkuusmarkkinoita täyttämään paikalliset tarpeet. Tietysti pitää silti pyrkiä näihin tavoitteisiin. Ja lopuksi haluaisin kysyä komission edustajalta kysymyksen. Tämä on vaivannut minua jo vähän aikaa. Onko minkälaisia arviointeja tehty? Luin yhden tutkimuksen, mutta onko komissio tehnyt tämän arvioita siitä, onko arvioitu, minkälaisia vähennyksiä EU on saanut aikaan. Eli siis kuinka paljon hiilidioksidivähennyksistä me eri toimialoilla on siirtynyt muualle teollisuuden ja materiaalitoimitusten muodossa. Kiitos. Kiitos Yves Cochet. merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun kollegamme äsken esitti kysymyksiä, minulla on kolme muuta kysymystä komissiolle. Näissä arvioissa komission raportissa, mikä siellä johtuu siitä, mitä voidaan kutsua tuotannon siirtoilmiöksi Euroopan ulkopuolelle – Eli mikä johtuu siitä, että Euroopan teollisuus on vähentynyt? Sekin on vaikuttanut tietysti päästöjen vähentymiseen, mutta sillä saattaa olla sitten kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi työllisyyteen. Eli kuinka paljon tästä vähennyksestä johtuu tuotannon siirtymisestä tai teollisuuden vähentymisestä vuoden 90 jälkeen? No, haluan sanoa, että ehkä meidän pitäisi laskea eurooppalaisiksi päästöiksi myöskin harmaan energian päästöt, joka liittyy tuotteisiin, joita tuodaan EUn ulkopuolelta, koska mehän kulutamme niitä. Nyt puhutaan päästöistä, joita tuotetaan EUssa, esimerkiksi liikenteessä, teollisuudessa, rakennusalalla – mutta meillä on myöskin eurooppalaista kulutusta ja me tuomme Eurooppaan paljon tuotteita, jotka sisältävät päästöjä, vaikka niitä päästöjä ei olisi syntynyt Euroopassa. Sitten toinen kysymys. Te mainitsitte ETSn. Sehän on kieton mekanismi, siihen liittyy joustavuutta, mutta eikö ole ylilyöntejä tai jopa korruptiota? Tästähän on nähty hiljattain muutamia esimerkkejä näillä päästömarkkinoilla. Eli voisiko komissio tästä kertoa vähän lisää? Sitten lopuksi vaikuttaa siltä, että tiede, siis puhun nyt tutkijoistamme, he ovat sanoneet, että kun ajatellaan ensimmäisiä raportteja 20 vuotta sitten ja sitten viimeinen raportti, joka julkistettiin viisi vuotta sitten, nyt ollaan laatimassa uutta raporttia vuodelle 2014. Ja me tiedämme, että kasvihuonepäästöjen vaikutukset eivät ole lineaarisia. Ne saattavat aiheuttaa myönteisiä vaikutuksia tietyillä alueilla. Eli saattaa tulla metaanipilviä, jotka nopeasti ylittävät nämä kynnykset huomattavasti. Eli onko otettu huomioon no, tässä seuraavassa raportissa ehkä ei vielä, mutta ainakin tieteelliset tutkimukset osoittavat, että jos me lineaarisesti etenemme, niin me ehkä erehdymme näistä kynnysarvoista ja heikennämme myönteisiä vaikutuksia, esimerkiksi jäätikköjen sulaminen ja nämä metaanikysymykset. Kiitoksia. Haluaisin vielä sanoa näistä puheenvuoroista – Olemme usein puhuneet ilma, ilmastopaketin yhteydessä siitä, että 30-40 prosenttia pitäisi vähentyä. Eli poliittista tahtoa löytyy, mutta sitten kun kyse on konkreettisista toimista, niin sitten tämä halu yhtäkkiä katoaa, koska silloin pelätään, että tämä menee sitten teollisuuden kontolle. Onko olemassa analyysejä tai arviointeja josta kävisi ilmi, mitä Euroopan velkakriisi on vaikuttanut asiaan. Ja sitten muissa jäsenvaltioissa ylikansalliset yritykset eivät enää investoi Eurooppaan, vaan investoivat muualle maailmaan. Eli onko tästä luotettavia tietoja, ja jos on, niin ehkä voisitte kertoa näistä, koska tämähän on keskeinen kysymys ympäristölainsäädännössä, jota täällä käsitellään tulevaisuudessa. Eli mitä tämä merkitsee kehityksen, työllisyyden ja talouskasvun osalta. Koska ei ole merkitystä sillä, syntyykö näitä päästöjä Euroopassa vai muualla maailmassa. Eli tähän haluaisin vielä konkreettisia vastauksia, jos teillä sellaisia on. Eli seuraavaksi komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thanks a lot. Uh, I think that some of the... Kiitoksia. Mielestäni jotkut näistä kysymyksistä voidaan koota yhteen. Ymmärsin tämän toistuvan huolen ilmoitustoiminnasta, että se liittyy tähän dynamiikkaan, jota voimme nähdä teollisuudessa sekä jos talousvaikutuksia meidän pitäisi vähentää tavoitteita, vaikka voisimme hävitä kilpailukyvyssä, teollisuudessa, yritystoiminnassa. Ja sitten toiseksi, jotta voitaisiin auttaa lainausmerkissä siinä, että vähennet, tai siis yritykset voisivat Euroopassa siirtää toimintaansa muualle, ja sitten miten, miten mitataan päästövähennyksiä EU:ssa. Vääristävätkö, vääristävätkö sivuvaikutukset tätä kaikkea? Haluaisin sanoa, että tämä kertomus käyttää hyväksi tietoja jäsenvaltioista. Niitä on kerätty ja analysoitu ja koottu tilastotieteen kannalta ja poliittisesti ajatellen tilastoissa on esitetty näitä lukuja, poliittinen analyysi, analyysi koska äh, komissio on valinnut tietyn lähestymistavan viime maaliskuussa, kun se hyväksyi tiekartan 2050. Siinä se selkeästi totesi, että jo, äh, jos haluamme globaalia toimintaa enkä hajautunutta toimintaa, niin Silloin saavutamme tämän miinus, miinus kahden asteen vähennyks, ilmasto, lämpenemisvähennyksen vuoteen 2020 mennessä. Ja EUn kyky taas on ra, rajoittunut 40 prosenttiin, mitä tulee globaaleihin päästöihin. Tilastotieteellisesti meidän kertomuksessamme todetaan, mitä EU:ssa tapahtuu nyt ja ehkä ei täysin oteta huomioon dynamiikkaa yritystä, yritysten päätöksentekotasolla ja teollisuudessa. Siis lykkää, päättävätkö ne siirtää toimintansa muualle, mutta on myös tätä on välttämättä arvioida sitä, että onko tämä päästöohjelma syynä toiminnan siirtämiseen. Komissio on sitoutunut tekemään selväksi sen, ettei ole mitään mahdollisuutta olla pitämättä ketään globaalista tavoitteista. Eli mitä tulee mm, tässä tarvitaan siis globaali, toiminnan globaalis, globalisointia. Uh, uh, Sitten toinen kohta koskien tuotantoperustetoimintaa, niin kyllä meidän toimintamme perustuu tu- tuotantoon. Ja näin nyt teemme. Me olemme alkamassa äh, tällaista kuluttaja lähestymistapaista toimintamalleja laatimassa, mutta komissio ei ole ainoa, jolla on vaikeuksia tämän asian käsittelyssä. Tähän liittyy myös muita kysymyksiä, jotka liittyvät tähän kulutuspuoleen, mutta ilman, että siteraan ketään erityisesti tiedän, että on tällaisia suuria ajatus, riihejä, jotka ovat aivan samantyyppisissä vaikeuksissa ja pyrkivät saamaan tuloksia. Joskus to, toiminta perustuu to, toimitusketjuun, on tutkimus siitä, että siirryttäisiin tällaiseen kulutusperusteiseen toimintaan, mutta tämä on aika hankalaa ja monimutkaista ja komissio on jo asiaa hiukan pohtinut, mutta ei vielä käytännössä voi tätä toteuttaa, mutta kyllä me tunnemme huolta tästäkin asiasta. Te mainitsitte myös tulevan 14 raportin. Mitäs tästä voin sitten sanoa? Kyllä. Komissio seuraa tiettyä logiikkaa kertomuksessaan ja politiikassaan. Siis me perustamme toimintamme tie- tutkimuksiin. Tämä on käsite, joka toteutuu kansainvälisesti ja myös EU-tasolla mitä, mitä, me to, otamme huomioon uudet tutkimustulokset ja tulokset. Johtaako tämä sitten siihen, että me että pohdimme retorisesti eh, väestövähen, väestö, väestövähennyksiä. Meillä on siis tällainen pragmaattinen lähestymistapa. Pyrimme ymmärtämään, miksi joissakin tapauksissa kehitys ei ole lineaarista – meillä ei ole mitään ennalta määriteltyä lähestymistapaa ja silloin kun tiedot osoittavat lineaarisuutta, niin silloin haluan tästä saadaan sellainen viesti, että business as usual lähestymistapa lineaarisesti vie meidät aivan tässä tavoitteiden ulkopuolelle. Sitten mitä tulee tähän ETS-mekanismiin, joustavuuteen, te mainitsitte jo korruptio korruption markkinoilla ja väärinkäytöksistä voin sanoa, että komissio joka tapauksessa kaikissa olosuhteissa on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen sen, että toimitaan avoimella tavalla ja kaikkiin varotoimiin ryhdytään, jotta mitä ikinä tapahtuukaan, on, on aina valvonnassa ja ryhdytään välittömästi tarvittaviin valvontatoimiin. En nyt viittaisi näihin tapahtumiin, vaan pikemminkin siihen, että komissio tahtoo varmistaa mahdollisimman suuren avoimuuden, tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden, kun käsitellään EUn ETS-järjestelmää. Niin tässä toteutuu käytännössä? Kiitoksia. Vielen Dank, Frau für die Aus- Kiitoksia näistä kattavista vastauksista ja alustuksesta. Oli tärkeää, että tästä nyt puhuttiin. Me jatkamme tätä keskustelua vielä ja sitten kollegoiden kysymykset kahdesta eri poliittisesta ryhmästä liittyvät tähän hiilivuotoon. No, meidän täytyy analysoida syvällisemmin näitä kysymyksiä. Hyväksymmekö vai emme, en tulevan lainsäädännön. Se riippuu aika paljon nimenomaan tästä kysymyksestä. Eli onnistummeko tässä, koska pelko on huono neuvonantaja ja siksi on hyvä pohtia rauhassa tätä aihetta, jotta eurooppalainen ilmastopolitiikka etenee ja voimme osoittaa, että talouskasvu voidaan irrottaa päästöistä ja voimme olla hyvä esikuva muille. Olemme oikealla tiellä, mutta tarvitsemme vielä selvityksiä ja syvällisempää analyysiä. Keskeytän nyt ympäristövaliokunnan kokouksen ja pyydän, että kello 15 tasan olette jälleen paikalla, koska me aloitamme kokouksen äänestyksillä tasan kello 15. Ottakaa äänestyskortit mukaan ja toivotan teille hyvää lounastaukoa.